Il y, a, il y a une petite manifestation que je vais rejoindre. <laughs> Um, good morning um, everybody, uh, welcome. Uh... Hyvää huomenta kaikki, tervetuloa tämän päivän kokoukseen ja ensimmäisenä esityslistaluonnoksen hyväksyminen. Te olette kaikki nähneet esityslistan, jos ei ole mitään vastalauseita, enkä näe, että kuka vastustaisi, niin sitten esityslista on hyväksytty. Minulla on muutamia ilmoituksia. Ensinnäkin, kuten yleensäkin, tämä kokous menee nettiin. Ja torstai-iltapäivän kokouksesta sanon, että tuo kokous on peruttu. Meillä on myös uusi IMKON tiedotuslehtinen nyt saatavilla. Se on julkaistu. Ja kaikki löydätte myös sieltä kokousasiakirjojen joukosta IMKON Espanjan matkan tiedot. Tuo matka järjestettiin helmikuussa ja muistio on saatavilla englanniksi ja sitten muut kielet ovat tulleet saataville eilen illalla. Eli nyt kaikki kieliversiot on saatavilla. Sitten korkean tason konferenssi, joka käsitteli digitaalisen tulevaisuuden edistämistä. Se järjestettiin keskiviikkona 21. huhtikuuta täällä Euroopan parlamentissa. Sen järjestivät parlamentin puhemies Tajani sekä Maria Gabriel, joka vast- komission jäsen, joka vastaa digitaaliasioista. kaikista siellä käsiteltiin, mitä, mitkä ovat suurimmat haasteet, joita toimielinten täytyy käsitellä, esimerkiksi digitaalimarkkinoiden edistäminen ja myöskin sellaisten etujen hyödyntäminen, joita digitaalivallankumouksesta seuraa. Molemmat valio, tämä valiokunta sekä ITRE-valiokunta osallistuivat aktiivisesti konferenssin aiheiden järjestelyihin ja myöskin sitten siellä järjestettyihin paneelikeskusteluihin. Yhtä pan- paneelia johti edustaja Koratsa Bild. Ja myös muita tämän valiokunnan jäseniä oli mukana, esimerkiksi Evelyn Gebhardt, myös Nikola Danti ja Dita Hunt. Tässä nämä ilmoitukset olivatkin. Sitten pöytäkirjat. Te olette saaneet ne pöytäkirjakokouksesta ensimmäinen maaliskuuta 2018 ja jos pöytäkirjoja ei vastusteta, niin ne hyväksytään. Näin ollen voimme sitten siirtyä seuraaviin kohtiin, eli raporttiin toimielinten välisistä neuvotteluista ja asioista – ja ensinnäkin tuo estet, estettömyysasia ja siinä Morten on esittelijänä. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Eilen meillä oli kolmas kolmikanta neuvottelu koskien esteettömyyspakettia ja minulla on ilo kertoa, että asiat sujuvat hyvin. Neuvottelut ovat täydessä vauhdissa ja tavoite on saada asia päätökseen Bulgarian puheenjohtajuuskaudella – Tämä pyrkimys on edelleen mahdollinen, vaikka aikapaineet ovat melkoiset. Nähtäväksi jää, riittääkö nykyinen vauhti. Parlamentin nimessä minä korostin, kuinka tärkeää parlamentille on, että tämä teksti saadaan pois, saadaan ulos ilmoilleen näistä harmaista rakennuksista. Se on tärkeää tärkeän näkyvyyden kannalta. Halusimme seuraavista aiheista saada asian päätökseen artikla 12, 13, 14 ja niin kutsutut liitteet 1 ja 1a. Palaan tähän. Olemme onnistuneet pääsemään yhteisymmärrykseen kolmesta asiasta muutamia teknisiä sopeutuksia tarvitaan ja nyt kerron näistä pääpiirteistä artiklasta 12. Ja nämä kohtuuttomat esteet ja merkittävät muutokset. Tämä mahdollistaa yrityksille sen, että yritykset eivät pane täytäntöön lainsäädäntöön, mikäli taakka on liian suuri. Parlamentin pyrkimys oli se, että tätä artiklaa ei väärinkäytetä toisaalta. Siksi minä korostinkin, että tarkastajille on ilmoitettava, mikäli tätä artiklaa käytetään. Ja haluaisimme, että tässä on täysin oikeusvarmuus, mikäli artiklaa käytetään yrityksen toimesta. Komissiolla on myös mahdollisuus panna täytäntöön delegoituja säädöksiä, mikäli halutaan täsmentää kriteerejä, mikäli niin kutsuttu liite 4 ei ole riittävän selvä siinä vaiheessa, kun panna ruohonjuuritasolla täytäntöön itse artiklaa. Lopuksi onnistuimme saamaan neuvoston mukaan asiassa, joka oli työllisyysvaliokunnalle tärkeä toimintarajoitu, edistykselliset ihmiset, niin kuulimme, että neuvostolta, että tämä olisi yritykselle vaikea panna täytäntöön, mutta saimme vakuutettua neuvoston siitä, että komissio kiinnittää tähän huomiota, kun laatii delegoituja säädöksiä. Tämä oli meille voitto. 13 ja 14 artiklat. Niin näissä artikloissa pääsemme myös yhteisymmärrykseen koskien teknisiä eritelmiä ja neuvosto lähti tueksemme. Lopullinen teksti mahdollistaa sen, että nämä tekniset järjestelmät tulevat täytäntöön enemmän kuin standardit. Tässä on suljettu lista ja tässä komissio halusi sitovalla tavalla tiettyjä eritelmiä eritellä ja tämä mahdollistaa sen, että Tämä mahdollistettiin siten, että komissio käyttää delegoituja säädöksiä. Parlamentissa me sovimme neuvoston kanssa, että standardi pyyntö ei tule kaikkien tuotteiden kohdalla tehdä, koska joidenkin tuotteiden kohdalla standardit ovat jo olemassa. Standardit saattavat kattaa myös palveluita, mutta tämä on harvinaisempi tilanne, joten ne eivät kuulu tähän tämän äh, takarajan piirin. Liitteet yksi yksi ja esteettömyysvaatimuksia koskien kävimme melko kivat keskustelut. Jo toisessa kolmikantaneuvottelussa saavutimme paljon ja pääsimme alustavaan yhteisymmärrykseen eilen nämä suorituskyvyn vaatimukset. Tässä on tila innovaatiolle nyt saatu mukaan. Keskustelemme myös muita aiheita kun näitä kolmea aihetta. Me puhumme myös muista kohdista ja nyt olemme menossa itse direktiivin ytimeen ja kaikkein ristiriitaisempiin kohtiin. Ensimmäinen, nämä itsepalveluterminaalit. Kukaan osapuoli ei ollut valmis kompromissiin, mutta löysimme ne itse eh, säännökset, joissa Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat täysin eri linjoilla. Liikenteen suhteen tässä halutaan välttää kaksoislainsäädäntö. Ne aukot olisi täytettävä sikäli kun tarpeen, jotta tämä lainsäädäntö toimii. Me tulemme tukemaan 3a-artiklaa, mikäli siihen tehdään teknisiä sopeutuksia. Tämä on neuvoston ehdotus. Muut liikenteeseen liittyvät intermodaalinen liikenne, kaupunkiliikenne, sikäli kun neuvosto on ehdottanut, niin parlamentti ei voinut tässä vaiheessa tulla vastaan, koska myöskään neuvosto ei tullut vastaan. Matkailu, turismi, leirintäkeskukset ja hotellit on otettu mukaan. parlamentin on kunnianhimoisempi kuin komissio ja parlamentti. Näitä ei otettu mukaan missään vastapuolen ehdotuksessa. Neuvoston versiossa turismi tulee katetuksi, tulemme näihin perehtymään. Mitä tulee hätäpalvelu vastauspalveluihin, parlamentin kunnianhimoinen kompromissi on edelleen voimassa ja neuvosto käsittelee tätä ehdotustamme. Ja vielä lopuksi kansalliset tietokannat artiklasta 17 rekisteröinti- ja valitusjärjestelmä käsiteltyäni aihetta varjoesittelijöiden kanssa. Me olemme valmiit luopumaan tästä, mikäli ylläpidetään rekisteriä tuotteista, josta on tehty valituksia, ja kansallinen kansallisessa järjestelmässä on myös vaihtoehtoista ratkaisumekanismeja vastaava elin. Sitten me etenemme näihin kaikkein vaikeimpiin aiheisiin. Nämä eivät ole mitenkään helppoja. Tunnustelukeskustelut järjesteltiin rakennusympäristöstä, mikroyritykset ja CE-merkinnöistä muiden muassa. Me emme päässeet yhteisymmärrykseen, tulemme tunnustelemaan ja neuvottelemaan näistä pitkällisesti tulevina viikkoina. Poliittisen mandaatin voimin tekniset asiantuntijat toimivat hartiavoimin. Me pyrimme saamaan kesäkuun 16. päivään ylimääräisen 12. päivän, anteeksi kesäkuun 12. 12. päivänä kesäkuuta on siis tämä ylimääräinen kolmikanta neuvottelu, jotta tämä saataisiin päätöksen Bulgarian puheenjohtajuuskaudella. Toivomme, että neuvosto ja komissio ovat sitä mieltä, että tämä on tarpeen. Minulla ei muuta. Kiitos. Uh, Kiitos oikein paljon, Morten. Seuraava raportoiminen tai raportti toimielinten välisistä neuvotteluista ja tapahtumista. Ja nyt on kyse asiasta, jossa esittelijänä Sergio Gutierrez. Presidenta, buenos días. Kiitos puheenjohtaja. Huomenta kaikille kollegoille. Meillä tähän mennessä on ollut kaksi epämuodollista kolmikantaneuvottelukierrosta. Ja teknisiä kokouksia on ollut useampiakin. Yritimme saada aikaan sopimuksen, joka liittyy kyseiseen direktiiviin. Meillä oli kantoja, jotka olivat hyvin erilaisia kolmessa toimielimessä. Mutta avustajamme ovat tehneet hyvää työtä ja myöskin poliittisesti on tehty hyvää työtä ja se on helpottanut kokouksia ja uskomme, että sopimus saadaan solmittua. Tällä hetkellä meillä on sopimus suuresta osasta direktiiviä kohdista 1 ja 2, jossa on määritelmiä. Oikeastaan koko kohta kolme, paitsi sitten tämä neljäs osio ja muutama pikku asia, sitten neljä kohdasta 1a, 1b, 1c. Sitten kohta 5. Kansalaisten tiedottaminen kohta 8. Viranomaisten toiminta ja muut ilmoitusmekanismit kohdassa 10. Ja sitten on vielä kohdat 11-14. Eli kaikki nämä kysymykset käytännössä on jo ratkaistu, mutta vielä on kolme asiaa auki tai oikeastaan neljä. Ja yksi niistä on arkaluontoinen, puhun siitä hiukan myöhemmin. Ensimmäinen kysymys, joka vielä on neuvoteltavana, se on kohta, artikla 3 kohta 4, eli se mitä tapahtuu, jos ei noudata ilmoitusvelvoitteita. Tässä on puhuttu mahdollisista menettelyistä. Neuvostolla on tiukempi kanta kuin olimme odottaneet. Olimme tehneet kompromissiehdotuksen, esitimme sen neuvotteluissa, mutta neuvosto ei hyväksynyt sitä, koska se ei tästä asiasta pysty neuvottelemaan. Eli jos jokin jäsenvaltio ei noudata velvoitteitaan, ilmoitusasioissa, niin sitten me katsomme, että kyse on menettelyn liittyvästä ongelmasta ja se johtaa sitten juridisiin seuraamuksiin. Parlamentti pitää kiinni komission alkuperäisestä ehdotuksesta, eli jos ilmoitusvelvollisuudesta ei pidetä kiinni, niin kyse on menettelyvirheestä. Mutta kuten totesin, niin neuvosto ei halunnut hyväksyä komission alkuperäistä ehdotusta. No, tämä nyt varmaan on kuitenkin asia, josta voidaan neuvotella muiden kysymysten osalta, joista vielä neuvotellaan. Meidän täytyy olla joustavia ja poliittisesti älykkäitä kolmikataneuvotteluissa. Toinen avoin kysymys liittyy artiklan 4 kohta 1 eli lupamenettelyt, jotka liittyvät ilmoitusmenettelyn piiriin. Tämä liittyy palveluiden rajoitteisiin. Ja me haluamme ottaa mukaan sopimuksen mukaan, joka on sisämarkkinavalikoinnissa tehty, eli myöskin kaupalliset ilmoitukset otetaan tähän mukaan. Neuvosto on poistanut tämän kohdan. Pitää kiinni kuitenkin lupamenettelystä ja rajoituksista, jotka on mainittu kohdissa 15.17. Ja he vastustavat sitä, mitä parlamentti otti mukaan tähän tekstiin. Ja arkaluontoisin, kysyin arkaluontoisin kysymys neuvotteluissa liittyy kohtaan 7 kohtaan 6, alakohdat 25, eli hälytysmenettelyt ja tämänhetkinen tilanne. Kuten tiedätte, me saimme aikaan sopimuksen, jossa otettiin käyttöön standstill-kausi, joka kestää kolme kuukautta. Eli sitten kun kolme kuukautta on kulunut ja jäsenvaltio ei pystynyt hyväksymään säädöstä, josta on ilmoitettu. Ja sitä kun nämä kolme kuukautta ovat kuluneet, niin mikään ei estä sitä, että kyseinen säädös voidaan hyväksyä. Tämä asia saatiin sovituksi valiokunnassa, ja komissiokin pitää tätä ihan hyvänä. Neuvostolla on hyvin tiukka kanta ja se ei suostu tästä neuvottelemaan tämän kohdan kuusi kohdalta. He haluavat siihen poikkeuksia. Nyt on herkkä hetki neuvotteluissa ja täytyy katsoa, millaisia ongelmia saattaa sitten tulla esiin, kun sovitaan koko direktiivistä. Neuvottelut etenevät kolmella tasolla – Yritämme löytää ratkaisuja ja pyrimme noudattamaan Euroopan parlamentin poliittista filosofiaa, josta olemme samaa mieltä neuvoston kanssa. Eli meidän täytyy välttää demokraattisia shokkeja jäsenvaltioissa, varsinkin kun ajatellaan yhteisön tason kysymyksiä. Olen kuitenkin optimistinen ja seuraava kokous on 6. kesäkuuta ja toivon mukaan saamme aikaan sopimuksen kaikista asioista, jotka liittyvät ilmoitusmenettelyyn. Ja toivottavasti saamme saadaan hoidettua viedä Bulgarian puheenjohtajakaudella. Eli neuvottelut etenevät hyvää tahtia ja kaikkein arkaluontoisin kysymys oli tämä kohta kuusi alakohdat 2-5. Eli siinä kaikki kiitoksia ja haluaisin vielä kiittää parlamentin hallintoa, varjoesittelijöitä ja avustajia ja heidän hyvästä työstään tässä vaiheessa neuvotteluita. Thank you very much. And then... Kiitos oikein paljon. Ja sitten raportoiminen valiokunnalle digitaalisen sisällön toimittamista koskevista sopimuksista ja esittelijänä Evelyn Gebhardt. Frau President. Kiitoksia puheenjohtaja. Milläkin on oikeastaan hyviä uutisia. Olemme saaneet aikaa hyvää edistystä viime kokouksissa joita on pidetty edellisen valiokuntakokouksen jälkeen. Tietyt asiat on jo hyväksytty. Olemme keskustelleet näistä päivityskysymyksistä neuvoston kanssa ja niistä on sovittu. Sovimme myöskin hinnan määrittelystä. Sehän oli yksi kaikkein hankalimpia kysymyksiä. Lisäksi on sovittu kohdasta 12 alakohta 5 eli sopimusten kumoaminen. Ja niin ikään on käsitelty, hetkinen, niin siis tämä oli kohta 12 alle kohta 5. Taisi mennä tässä niin nopeasti, että mainitsin sen jo kaksi kertaa. Ja sitten sovimme myöskin toteuttamisaikataulusta. On sovittu kahdesta vuodesta ja kolmesta kuukaudesta. Mehän olimme puhuneet yhdestä vuodesta, mutta neuvosto halusi kolme ja puoli vuotta tai jotain sellaista. Eli mielestäni saimme aikaan hyvän sopimuksen. Hyvää edistystä on tapahtunut myöskin näiden tietokysymysten osalta. Sovimme tästä artiklasta ja meidän täytyy vielä mukauttaa johdantaosan kappaletta. Edistystä on myöskin tapahtunut määritelmien osalta, mitä tulee yhteensopivuuteen. Sisällöistä on sovittu. Komissio oli toimittanut meille esityksen 14. toukokuuta. En nyt vielä ole ehtinyt sitä lukemaan, eli en osaa sanoa, olenko siihen tyytyväinen vai en. Se nähdään sitten myöhemmin. Sitten sopimusten päättämisestä myöskin sovittiin. Tämähän koskee myöskin asioita, jotka liittyvät elektronisiin säädöksiin. Eli tästä täytyy keskustella muiden valiokuntien kanssa, esimerkiksi teollisuusvaliokunnan kanssa, jotta ei synny mitään ristiriitaisuuksia näissä kysymyksissä. Tämä on keskeinen kysymys, koska nähtävästi neuvostossa on jaettu asiasta hiukan erilaisia tietoja sen suhteen, mistä on päätetty ja mistä ei ole päätetty. Me totesimme, että no nyt täytyy vielä tarkemmin katsoa, jotta mitään ristiriitaisuuksia ei synny. Edistystä on myöskin tapahtunut siirtymäajan aikana solmituille sopimuksille. Tästä pitää järjestää tekninen kokous ja varmaan asiaan löydetään sopu. Pari kysymystä on vielä auki, niistä tulee vielä neuvotella. Ja kyse on kohdasta 14 oikeus vahingonkorvauksiin. Tästä asiasta ei ole löydetty vielä mitään sopua. Eli aika paljon tästä tulee vielä neuvotella. Ja mitään sopimusta ei ole myöskään IoT-kysymyksiin löytynyt. Eli ohjelmistot ja hyödykkeet. Euroopan parlamenttihan sanoi, että nämä ohjelmistot, jotka liittyvät digitaaliseen sisältöön, ne pitää myöskin poistaa. Ja neuvosto haluaa pitää kiinni tästä hyödykkeiden osalta. Ja on hyvä, että Pascal Arimon on aina mukana ja on tehnyt selväksi, että parlamentti on yksimielinen. Eli tämä digitaalisen sisältöön upotettu ohjelmisto on osa sitä, ja meitä ei saada jäätuksi tässä kysymyksessä. Tämä on yksi kaikkein hankalimpia kysymyksiä, joista parlamentti ei suostu tinkimään. Sitten muutokset raja-arvoihin kohdassa 20. Niistä vielä neuvotellaan. Olemme tehneet viisi ehdotusta ja yksi niistä on jo otettu mukaan artiklausioon. Ja, mutta neuvosto halusi kuitenkin, että luovumme kaikesta viidestä ja sanoimme, että ei, voimme tulla neuvostoa vastaan. Olemme priorisoineet kysymyksiä, mutta emme nyt yhtäkkiä voi luopua kaikesta artiklassa 20. Se ei olisi hyvä. Ja tietysti harmonisointiaste on myöskin vielä avoin. Mutta tässä asiassa olen huomannut, että viime aikoina neuvostossakin on mikä se sana nyt oli? En nyt muista sitä sanaa. Mutta siis kohdennettu harmonisointi puuttuu. Eli ei puhuta mistään minimiharmonisoinnista, vaan kohdennetusta harmonisoinnista. Tässä asiassa on edistetty neuvoston puolella, mutta täytyy vielä kunnolla keskustella asiasta. Mutta kuten sanoin, parlamentin kannalta tämä riippuu siitä, voimmeko pitää kiinni täysharmonisoinnista meidän täytyy muistaa myöskin kuluttajien suojan. Sen täytyy olla korkeatasoinen ja sekin on vielä avoin kysymys. Seuraava kokousta vielä ei ole sovittu. Yritämme löytää kesäkuulle päivämäärää. Päivämäärää vielä ei ole löydetty, koska nähtävästi on hyvin hankala löytää kaikille sopivaa päivämäärää. Pascal Axelfos ja minä itse olemme tässä mukana, mutta sitten on vielä neuvosto. Eli meidän ehdotuksemme eivät sopineet neuvostolle, mutta emme voineet vetää kaikkia ehdotuksemme kuitenkaan pois. Eli tämä nyt on hankala kysymys, mutta varmasti tässä vielä päästään eteenpäin. Kiitos. Good luck with finding a date <laughs> No, onnea vaan kalentereiden yhteensovittamiseen. Tämä nyt sitten tarkoittaa, e- että Tämä raportointi on tehty ja toivotan onnea jatkoneuvotteluihin. Me olemme nyt saaneet raportit näistä toimielinten välisistä neuvotteluista päätökseen ja voimme aloittaa keskustelut julkisia hankintoja koskevasta strategiapaketista ja erityisesti kompromissitarkistusten käsittelystä. Karles Koile on esittelijä. Thank you, Madam Chair, dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee tähän pakettiin, niin me olemme saaneet yli 40 tarkistusta ja 17 kompromissia uutettiin näistä. Kaikki poliittiset ryhmät ovat miltei mukana tässä. Tämä kertoo julkisten hankintojen tarvitsemia muutoksia, joista kaikki olemme yhtä mieltä. Haluan kiittää kaikkia ryhmiä siitä, että saamme aikaiseksi nämä 17 kompromissia. 16 näistä ovat sellaisia, että kaikki poliittiset ryhmät tukevat näitä. Euroopan parlamentti on huolissaan näistä yleisistä poliittisista puitteista ja julkisten hankintojen haasteista. Lisäksi julkisten hankintojen ammattilaisten osaaminen on parantunut. Nämä muutokset, muutos, tarkistukset ovat parantaneet tekstiä ja ne va- kattavat niitä huolia, joita jotkut ryhmät nostavat esiin. Nostan kahdeksan esiin. Ensimmäisenä Euroopan parlamentti on pettynyt mm, siihen vauhtiin, jolla jäsenvaltiot ovat 2014 direktiivin panneet täytäntöön. Me vetoammekin, että tämä viedään lainsäädäntöön läpi nopeasti. Kompromissitarkastus neljä. Seuraavaksi. Tarve komissiolle järjestää välineitä ja ohjeita sille, miten julkisten hankintojen puitteet on pantava täytäntöön. Tämän on oltava selkeämpää kaikille sidosryhmille. Kompromissitarkastus 5. Julkisten hankintojen tärkeys alueellisella ja paikallisella tasolla välineenä tukea paikallisia ja alueellisia strategioita. Kompromissitarkastus 6. Tarve innovatiivisille hankintoille, jotta saadaan älykäs vihreä kasvu, pk-yritysten kasvu ja kuinka jäi voidaan ottaa mukaan kiertotalous huomioon. Kompromissitarkastukset 78. laatukriteerien tärkeys ja on tärkeää, että pannaan, huomioidaan muitakin osioita kuin hinta. Komissio 9 tässä pitää mukaan sosiaalisen inkluusion muiden muassa. Lisäksi on tärkeää, että äh, vammaisten tarpeet otetaan huomioon. Kompromissitarkastus 10, 11 12 Kuudes asia. On tärkeää, että on eurooppalainen eettinen koodi, kompromissitarkastus 12, ja sitten asia numero 7. On tärkeää, että tuetaan pk-yrityksiä hankintakilpailuissa. On tärkeää, että Tämä on tärkeää, jotta voidaan saada kilpailua markkinoille ja että ei ole yhtä ainoa osallistujaa. Kahdeksas asia on tärkeää, että kilpailun järjestäjät ja kilpailutarjouksia esittävät ovat riittävän osaavia osallistuvan kilpailuun. Tämä on katettu kompromissitarkistuksessa 16. Lisäksi on tärkeää, että järjestetään yliopistoilla julkisten hankintojen lainsäädäntöön koskevia kursseja. Tämä katetaan kompromissitarkastuksessa 17. Kiitos. Um, then... Kiitos. Sitten varjoesittelijät SNDltä Mahta ole hyvä. Merci, madame présidente. Kiitos puheenjohtaja. No ei varmaan yllätä, että olen tyytyväinen näihin 17 kompromissitarkistukseen, joita esittelijä Koelo on esittänyt, koska pääasiassa ka- melkein kaikki oman ryhmän esitykset on otettu niissä huomioon. Ja tässä viisi huomiota. Ensinnäkin se, että korostetaan roolia, joka julkisilla hankinnoilla ja sitä koskevalla strategialla voi olla erilaisten asioiden kehittämisessä on hyvä. Ja varsinkin tiettyjen jäsenvaltioiden viivästykset tuon 2014 vuoden direktiivin kansallisen lainsäädäntöön saattamisessa on valitettava. Tämä ei ole aivan vielä tyydyttävällä tasolla. Täytyy myös ottaa huomioon laadulliset puolet, sosiaaliset näkökohdat, ympäristönäkökohdat. Se on nyt mahdollista. Lisäksi täytyy korostaa kiertotaloutta ja viisi, viides asia, jota haluan korostaa, on äh, hankintamenettelyjen, julkisten hankintamenettelyjen avoimuus ja eheys ja kattavuus. Kiitän esittelijää erinomaisesta työstä ja myös kiitän hänen laillaan erinomaisesta yhteistyöstä eri poliittisten ryhmien esittelijöiden välillä. Meillä tällä tavalla voimme välittää tasapainoisin ja hyvin voimakkaan viestin. Kiitos. E have... Kiitos ja sitten ECR, ECRn puolesta Didi mukaan. Thank you. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvästä työstä ja siitä, että on laadittu nämä kompromissitarkistukset. ECR-ryhmä voi tukea kompromisseja, erityisesti niitä, jotka heijastelevat sitä, että on tärkeää ammattimaista julkisia hankintoja. Tähän olemme keskittyneet. Me katsomme, että jos parannetaan ammattimaisuutta, niin se avaa markkinoita pk-yrityksille ja se olisi kustannustehokkaampaa paikallis- ja kansallisille viranomaisille. Silloin ei tarvitsisi maksaa tällaisia konsulttimaksuja, eli suurempi osa resursseista voidaan käyttää projekteihin eikä paperityöhön. Se paraa tehokkuutta ja varmistaa tietojen taitojen siirtymisen julkiselle taholle. Siitä hyötyisivät kaikki osapuolet. Eli kun mietintöä ollaan nyt hyväksymässä, täytyy muistaa, miten työpanoa valvotaan ja varmistaa se, että ajatukset toteutuvat käytännössä. Ja vielä kerran haluaisin kiittää kaikkia ja odottelen, että mietintö hyväksytään. Kiitos. Ja Aldesta Selimovic, ole hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin sallikaa minun kiittää Koelioa kaikesta hyvästä työstä, jota on tehty hyvässä kompromissihengessä tämän strategiapaketin suhteen. Alde tulee tukemaan kaikkia 17 kompromissia ja tämä valiokuntaäänestyksen tuleva teksti on tasapainoinen – tässä halutaan parantaa pk-yritysten pääsyä julkisten hankintojen markkinoille, julkisten hankintojen tärkeyttä koko EU-taloudelle, ja lisäksi tässä nostan esiin se, että 2014 vuoden direktiivi on pantava paremmin täytäntöön. Ne ovat kaikki avainasemassa, mikäli haluamme valjastaa julkisten hankintojen potentiaalin käyttöön. Me olemme erittäin tyytyväisiä lopputuloksesta ja itse prosessista. Kiitos oikein paljon. You, and then... Kiitos ja Guesta Dennis Young. Thank you very much, Madam Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Ja olen melko ehkä vähän ikävystyttävä tässä verrattuna muihin. Meillä oli tiettyjä ensisijaisia tavoitteita, esimerkiksi PK-yritysten asema, se on mukana kompromissitarkistuksessa, ja sitten kansallisella tasolla on ollut vähän hämmennystä julkisia hankintoja koskevaan uuteen direktiiviin liittyen. Ja nyt pitäisi soveltaa muitakin kriteerejä kuin vain alhaisin hinta. Ja se näkyy tässä mietinnössä ja näin olen, olen hyvin tyytyväinen esittelijän tekemään työhön ja näihin kompromissitarkistuksiin ja myöskin hyvään yhteistyöhenkeen esittelijän ja varjoesittelijän välillä. Ja me olemme tästä lailla yksimielisiä tästä mietinnöstä. Kiitos. Kiitos ja sitten vihreistä herra Scholtes. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Koelioa erinomaisesta työstä. Ja on hienoa, että olemme pystyneet sopimaan kaikista näistä kompromisseista. 17 on aika merkittävä lukema ja näin voimme parantaa tekstiä. Kompromisseissa on mukana tärkeitä kysymyksiä liittyen julkisiin hankintoihin, avoimuus esimerkiksi mutta tätä kautta voidaan myöskin torjua korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Eli direktiivin täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä on keskeistä ja meidän täytyy varmistaa se, että jäsenvaltiot käyttävät kaikkia mahdollisia välineitä, joilla voidaan suojella ei pelkästään sisämarkkinoita, vaan myöskin varmistetaan esimerkiksi työ- ja sosiaalioikeudet. Tämä on tärkeä väline, jolla voidaan parantaa taloutta, mutta myöskin muita yhteiskunnan kannalta tärkeitä kysymyksiä. Ja siksi tämä on tärkeä hetki Euroopan parlamentille. Myöskin tulevaisuudessa täytyy katsoa, mitä näissä kysymyksissä tehdään – ja toivon mukaan seuraavalla kaudella pystymme jälleen palaamaan tähän asiaan ja esittämään ehdotuksia komissiolle, jotta se kunnolla arvioisi tehokkuutta julkisissa hankinnoissa. Kiitos. Kiitos komissiosta Thomas Borgs. Good morning. <clears throat> I wanted to... Uh... Huomenta. Kiitos. Haluan kiittää Koljaa ja varjoesittelijöitä erinomaisesta työstä tämän kokonaisuuden parissa. Yhteisymmärrys on laajamittaista. Olemme tyytyväistä. tyytyväisiä tähän ja olemme tyytyväisiä siihen viestiin, jota tässä luonnoksessa ja näissä kompromisseissa on esitetty. Kiitos oikein paljon. And, uh, we... Kiitos. Valiokunnassa äänestetään tästä mietinnöstä seuraavassa kokouksessa kesäkuussa. Kiitos kaikesta työstä. Seuraava asia esityslistalla liittyy rautatieliikenteen matkustajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Ja nyt käsittelemme tarkistuksia. Esittelijänä Dennis de Jong, olepa hyvä. En. Kiitos Anneliin. No, Tässäkin olemme järjestäneet varjoesittelyiden välillä ensimmäisen kokouksen juuri eilen. Ja meillä on tässä ihan sama yhteistyöhenki kuin edellisen mietinnön osalta oli nähtävissä. Tämä on lainsäädäntölausunto, joten asiat ovat hieman monimutkaisempia. Meidän täytyy todella kiinnittää huomiota työmme laatuun. Olemme sopineet pääperiaatteista e, viime kes, viimeksi tästä keskusteltiinkin valiokunnassa. Ja täytyy nyt suojata rautatieliikenteen matkustajia. Ja se on juuri meidän tehtävämme, koska olemme sisämarkkinavaliokunta. Asia kuuluu tämän valiokunnan toimialaan. Ja meillä täytyy olla todellakin täsmällinen kanta ja me olemme aloittaneet vähän, tai olemme lähteneet vähän väärin liikkeelle. Meidän täytyy sovittaa työ yhteen TRAN-valiokunnan kanssa. Meidän täytyy pitää kiinni voimakkaasta kannastamme. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy puolustaa matkustajien oikeuksia IMKosta. Se on tullut esille ja TRAN-valiokunnassa taas painotus on ollut vähän erilainen tähän asti. Siellä on erityisesti painotettu rautatieyritysten oikeuksia, joten meidän täytyy todellakin painottaa matkustajien oikeuksia ja se on esittelijänä mielestäni tehtäväni, jotta saamme tämän kantamme mukaan Tranvaliokunnan keskusteluihin mutta meillä on myös TRAN-valiokunnan jäsen, joten hän voi siten parantaa tämän valiokunnan näky, näkymistä TRAN-valiokunnassa ja edistää matkustajien oikeuksia. Toinen asia, josta eilen sovittiin, tämä on uudelleen laadinta, menettely. Me emme nyt siitä lähde sen enempää puhumaan. Ainahan voi loputtomasti keskustella tarkistuksista joihinkin artikloihin tai kohtiin, joihin ei voida suoraan vaikuttaa, vaan uudelleenlaadinnassa vain epäsuorasti puututaan. Meidän täytyy erityisesti kiinnittää, asiaa, kiinnittää huomiota niihin seikkoihin, jotka kuuluvat tämän valiokunnan toimialaan. Meillä on tiukka aikataulu, eli meidän täytyy päättää kantamme melko usein. Minä olen esittänyt 27 kompromissitarkistusta lukuisista tehdyistä tarkistuksista ja me keskustelimme joistakin ja sovimme joistakin asioista eilen, mutta paljon kysymyksiä on edelleen avoinna. Olemme valinneet melko laajan soveltamisalan esimerkiksi metro, maanalainen ja muut järjestelmät, vanhat raitiovaunut. Kyse on hyvin poikkeuksellisista tapauksista ja jäsenvaltiot voivat poiketa niiden kohdalla näistä oikeuksista tai velvollisuuksista, ei, ei kuitenkaan kaikista. Lisäksi keskusteltiin siitä, ongelmasta, joka liittyy siihen, että rautatieliikennettä on myös unionin ulkopuolisissa maissa, ja siihenkin pitäisi jotenkin puuttua. Meidän täytyy pohtia, miten voimme paremmin toimia sillä alalla. Kaikki rautatiepalvelut pitää kattaa, ainakin EUn alueella. Ja on myös todella suuri tai pitkä luettelo artikloista, joita on täysimääräisesti noudatettava omassa mietinnössä, lausunnossani tai Tranin mietinnössä, ja olemme keskustelleet niistä hyvin syvällisesti. Ja aina täytyy saada sellaisia artikloita, jotka ovat täysin sovellettavissa matkustajaoikeuksien alalla jäsenvaltioissa. Varmasti saamme hyvän tekstin aikaiseksi tuossakin. Ja sitten nämä suorat liput. Niistä on puhuttu paljon. Ensinnäkin suoran lipun True Tickets-käsitteen määritelmä. Et pitää olla mahdollista saada tällainen suora lippu siellä siltä yritykseltä, jolta ostaa ensimmäisen matkan ensimmäisen osan lipun. Ja pitää verrata, että jos sitten ostaakin kaksi erillistä lippua, eli silloin on kyseessä erilliset matkustussopimukset. Tätä pitää pohtia. Ja matkustajien oikeuksien alalla on edelleen parannettavaa. Seuraavassa varjoesittelijöiden kokouksessa ensi viikolla käsittelemme avoimia kysymyksiä. Ilmapiiri on hyvä ja varmaankin suurin enemmistö ryhmistä saadaan näiden ehdotusten taakse. Kiitos. And then uh, for the EP... Kiitos sitten EPPn varjoesittelijä Rova Thun, mutta häntä korvaa toinen henkilö. Unfortunately... Kiitoksia. Tuun ei nyt päässyt tänään Brysseliin. Hän pyysi minua sijastamaan hänen puolestaan tässä keskustelussa liittyen matkustajien oikeuksiin. Tun myöskin uskoa, että varjoesittelyiden kokouksen jälkeen esittelijä De Jong pystyy saman aikaan tasapainoisen tekstin, jossa otetaan huomioon rautatiematkustajien oikeudet ja rautatieliikenteen toimivuus Euroopassa tarkistuksissaan Tuun keskittyy kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin tärkein prioriteetti on se, että vahvistetaan vammaisten oikeuksia ja liikuntarajoitteisten oikeuksia rautatieliikenteessä. Tun katsoa, että kolmen tunnin etukäteisilmoitus olisi ratkaisu ja näin vammaiset eivät joudu välttämään rautatiematkustusta. Mutta kuitenkin pitäisi löytää joustavuutta pienemmille rautatieasemille, joilla on alle 10 000 matkustajaa päivässä. Jotkut joissain näistä asemista ei ole edes pysyvää henkilökuntaa, ja siellä pitäisi saada apua vammaisille ainakin 24 tunnin etukäteisilmoituksella. Ja kaiken avun pitää olla ilmaista vammaisille. Toinen prioriteetti on tietojen saatavuus. Se on tärkeää, jotta voidaan hyödyntää täysimittaisesti markkinoita. Meidän ei pidä sallia tilannetta, jossa toimija ei toimita tietoa reiteistä ja hinnoista kilpailijoille ja riippumattomille verkkosivustoille. Yhteyksiä, hintoja ja reaaliaikaisia tietoja on julkistettava sekä lipunmyyjille että matkustajille. Näin lipunmyyjät voivat kerätä tietoa kaikista mahdollisista yhteyksistä ja mahdollisista matkayhdistelmistä. Avoimuutta pitää myöskin lisätä alalla, ja alentaa lippujen hintoja. Toimijoiden pitää houkutella asiakkaita kilpailukykyisillä hinnoilla tai lisäpalveluilla. Ja kolmas prioriteetti on se, että rautatiealaliikenteen toimijat lippujen kautta tarjoavat silloin, kun se on mahdollista, erityisesti jos matkan jär- järjestää yksi ainoa yhtiö. EUssa voisi olla EUn kattavia varaussivustoja. Tämä helpottaisi matkustajien tilannetta. Ja näiden prioriteettien lisäksi tun tukee De Jongin ehdotusta, eli yleinen lauseke, jolla kielletään kaikenlainen syrjintä artiklassa 5 ja pitää vahvemmin puhua siitä, että matkustajan oikeus ottaa polkupyörä mukaan junaan. Tun tekee yhteistyötä Jongin ja varjostelijoiden kanssa, jotta saadaan aikaan tasapainoinen teksti. Kiitos. For... Kiitos. Sitten SNDn puolesta Lucy Anderson. Um, and my thanks... Kiitos puheenjohtaja. Haluan myös kiittää esittelijää. Hän on päässyt asian käsittelyssä erinomaiseen alkuun. Hän on annonsoinut kaikki tarkas, tarkistukset. Meillä oli eilen positiivisessa hengessä sujunut kokous, johon monet osallistuivat. Minä kiitän tätä oivallusta liittyen soveltamisalaan, jonka esittelijä on esittänyt. Meillä oli kunnianhimoisia tarkistuksia soveltumisalaan liittyen, koska tiesin, että tässä valiokunnassa näitä asioita käsiteltäisiin kunnollisesti. Toivon, että tämä tulee jatkumaan. Myös tähän alueellisuuteen liittyvät ulottuvuudet ovat nyt kunnollisesti käsiteltävänä. Meidän on katsottava tätä hyvin tarkasti Euroopan lainsäädännön puitteissa, mutta tämä on mielestäni kuitenkin erityisen tärkeä asia. Olen täysin samaa mieltä, että De Jongin tulee kokonaisvaltaisesti olemaan, olla mukana asian käsittelyssä Tran-valiokunnassa. Toivottavasti Tran-valiokunnan kollegat pääsevät näihin asiakirjoihin käsiksi oikean, oikea-aikaisesti nämä TRAN kompromissitarkistukset muun muassa olisi hyvä tuoda tänne oikea-aikaisesti. Näinhän on käytäntö. Olisi hyvä, että me olemme muutaman askelen edellä. Oletan, että me tulemme kohtaman ongelman. Toivon, että toisaalta tulee. Meidän on katsottava näitä meidän mahdollisuuksia vuoden kuluessa siten, että pystymme suojelemaan IMKon etuja minä en voi korostaa riittävästi sitä, kuinka tärkeä aihe on kyseessä. Yleinen hyöty, asia, joka kansalaiset pystyvät helposti ymmärtämään. Ja Euroopan parlamentti kokee paljon painetta siitä, että tämä parlamentin kanta saadaan oikeanlaiseksi. Lisäksi meidän on tuettava komissiota komission työssä. Tätä tarkistusta, tätä uudelleenlaatimista on nimittäin valmisteltu pitkään. Olemme tyytyväinen, että se on nyt nähnyt päivänvalon ja haluamme sen saada ulos mahdollisimman nopeasti minä en toista, mitä muut ovat sanoneet, olen ihmisten kanssa samoilla linjoilla. Mutta toinen asia, missä me voisimme oma asiantuntemastamme tuoda esiin, liittyy siihen, että miten oikeudet pannaan täytäntöön. Meidän ryhmä esitti useita tarkistuksia tähän liittyen. Me olemme puhuneet monista direktiiveistä täällä ja me olemme olleet johtoroolissa täällä. Joten jälleen kerran Olin niin mm, minä pelottaa, miten tässä käy, toivon, että Dennis voi järjestää mahdollisimman monia kokouksia. Me etenimme erittäin hyvin eilen, mutta meillä oli vain tunti aikaa. Käsittelimme kaksi kolme aihetta ja toisaalta näitä käsiteltäviä aiheita on sangen paljon, joten toivottavasti pystymme kaikkia käsittelemään. Kiitos kaikille ja odotan, että etenemme tämän asian kanssa hyvin. Eh, e Kiitos ja ECRstä Suliku, joka ei voinut tulla paikalle, joten minua on pyydetty lukemaan hänen kannanottonsa. Ensinnäkin hän haluaisi kiittää kaikkia kollegoita hyvästä yhteistyötä, erityisesti esittelijää, joka on jo laatinut luonnoksen kompromissitarkistuksista. Hän voi tukea niistä suurinta osaa, mutta haluaisi kuitenkin esittää muutamia huomioita, joista hän on huolissaan. Ensinnäkin tiedotto rautatiematkustajien oikeuksista. Sen tulee olla aina asianmukaista. Ja täytyy voida olla mahdollista vakuuttaa valita, millaisia oikeuksia taataan. Aina on voitava valita parhaat oikeudet. Ja on vaara, että suuremmat vakuutukset tai takuut aiheuttavat hinnan nousua. Lisäksi kollega katsoo, että me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme Tarvitsemme toimivat Euroopan laajuiset rautatiealan markkinat, jotta voidaan kilpailla lentoliikenteen kanssa. Ja siksi hän mainitsi erityisesti tarkistuksensa 166, jossa hän, koska hänen mielestään tämä tarkistus voi todellakin parantaa rautatieliikennettä Euroopassa. Sitten tällaiset suorat liput tai yhteisliput lentoliikenteessä on tällaisia mahdollisuuksia ostaa jatkoliput ja muut e- sekä EU-sta että EUn ulkopuolelta. Tällaista ei kuitenkaan ole vielä rautatieliikenteessä, vaikkapa e, ja jos menee vaikkapa jollekin lentoliikenteen nettisivuille, niin löytää hyvin nopeasti hintavertailuja ja voi ostaa myös tuollaisia jatkolippuja, mutta rautatieliikenteessä ei vielä verkossa voi tällaisia lippuja ostaa ja on vaikea jopa löytää tietoa siitä, mikä on todellinen hinta. Rautatieliikenteen operaattoreiden pitäisi jakaa paremmin tietoja ja hintoja ja pitäisi myydä enemmän tällaisia yhdistelmälippuja ja tällainen pakollinen yhteen toimiva tiedonjako, joka myös toteutuu aivan reaaliajassa, se pitäisi ottaa käyttöön lipunmyyjiä varten. Näistä kiistanalaisista asioista voidaan saada aikaan kompromissitarkastukset ja esittelijälle yksi tarkistus on ratkaisevan tärkeä ja hän siitä aikoo ehdottaa avain, tällaista avainäänestystä. Hän lähettää terveisiä. Kiitos. Sitten seuraavaksi Aldesta Matias Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää De Jongia hyvästä työstä ja kompromissitarkistuksista, joita nyt käsitellään. Eilen meillä oli hyvää keskustelua. Olemme hyvin pitkälti samaa mieltä eri tarkistuksista, joita on tullut eri poliittisista ryhmistä. Eli uskon, että saamme aikaan hyvän tuloksen ja on tärkeää, että tämä valiokunta lähettää selkeän viestin. Meidän täytyy muistaa kuljet- äh, matkustajien oikeudet. Ja ottaisin esiin kaksi asiaa, jotka ovat tärkeitä tässä keskustelussa. Ensinnäkin tarvittava tasapaino. Yhtäältä täytyy katsoa näitä force majeure-kysymyksiä, eli tällaiseen voidaan vedota, jos on vaikka erittäin huonot sääolosuhteet. Ja toisaalta täytyy muistaa sitten myöhästymiskorvaukset, jos esimerkiksi joku matkustaa junalla. Meidän täytyy pysyä lähellä komission ehdotusta, mutta tämä force majeure täytyy muistaa, koska Mehän edämme, millaisia matkustajoikeuksia on ilmailussa. Täällä, siellä on aina kysymyksiä, jotka liittyvät erilaisiin tulkintoihin. Eli jos meidän täytyy löytää tasapaino, niin meidän täytyy korostaa juridista varmuutta ja selkeyttä. Tässä täytyy olla mukana myöskin rautatiealan toimijat. Eli löydämme paremman tasapainon, jos me katsomme kaikkia korvausvaatimuksia. No, tämä on sitten tietysti tekninen kysymys. Meidän täytyy muistaa kuitenkin kuluttajien ja matkustajien oikeudet, mutta parempi tasapaino löydetään, jos tämä force majeure otetaan pois komission tekstistä. Ja sitten toinen asia komissiolle. Haluaisin esittää kysymyksen. On tullut tarkistuksia jotka liittyvät mahdollisuuteen, joka on komission ehdotuksessa, eli että jäsenvaltioilla on mahdollisuus tarjota matkustajille palveluita, jotka eivät kuulu asetuksen piiriin. No sitten poikkeuksena on rajat ylittävä liikenne. Ja sitten kun katsotaan vaikutusten arviointeja, niin siellä on todettu, että tätä asetusta ei voida soveltaa edes tällä hetkellä. Ja meidän täytyy nyt katsoa esimerkiksi juna- ja metrokysymyksiä. Eli voisiko komissio kertoa tästä enemmän, koska tämä on aika suuri ero. Meidän täytyisi siis saada nyt sitten selkeyttä siitä, koskeeko tämä esimerkiksi äh, raitiovaunuja ja metroja, otetaanko ne pois tästä asetuksesta. Eli komissio voisi kertoa tästä. Siitä olisi apua, jotta pystymme muodostamaan hyviä kompromisseja, mutta haluaisin kuitenkin kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Then... Kiitos vihreistä Julia Reda, mutta varmaankin edustaja Scholtes puhuu hänen puolestaan. Like to apologize. Kiitos paljon puheenjohtajan puheenvuorosta. Reda ei päässyt paikalle koska hän on copyright-varjo esittelyiden kokouksessa samaan aikaan. Reda kiittää De Jongia kompromisseista ja siitä, että monet vihreiden tarkistukset otettiin huomioon. Reda on sitä mieltä, että tässä on IMKOlla mahdollisuus auttaa luoman kuluttajaystävälliset rautatieliikennemarkkinat. Tässä vammaiset matkustajat on otettava huomioon ja on taattava riittävä esteettömyys. Reda haluaisi myös, että rajat ylittävän liikenteen suhteen pysytään kunnianhimoisena, mikäli rajat ylittävällä matkalla matkustaja menettää, ja myöhästyy jatkomatkalta. Hän on rautatieyhtiöiden herrasmiessopimuksen sopimuksen varassa. Siksi komission ehdotus tämän asian tiimoilta on rohkaisevaa. Olisi hyvä, että nämä menettelyt olisivat kuitenkin pakollisia. Muutama huomautus. Olisi tärkeää, että ei pelkästään raakadataa tarjotaan, jotta matkustaminen rajoitettavasti olisi esteettömämpää. On tärkeää, että saadaan muutakin kuin raakadataa. Tätä silmällä pitäen Julia Reda haluaisi korostaa, että vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely, sen tulisi olla pakollinen, ja jotta tässä asetus todellakin toimii, olisi myös tutkittava, miten tämä teknisesti onnistuu. Siksi Julia Reda ehdottaa 10a artiklaa siten, että kolmannet osapuolet pääsevät käsiksi matkustustietoihin olisi, nämä olisi tehtävää kolmansille osapuolille saatavaksi rautatieyhtiöiden toimesta. Mikäli näin ei tehdä, ollaan siinä, edetä sen uhkakuvan mukaisesti, että suuret rautatieyhtiöt eivät avaa järjestelmiään ja tässä pienemmillä toimijoilla ei ole mahdollisuutta toimia. Redan pyytää, että tuossa tukee tätä tarkistusta ja parantaa sitten tätä ehdotusta. Ja. Kiitos ja edustaja Gebhardt. Kiitoksia. Minäkin olen laatinut joukon tarkistuksia. Tämä on tärkeää juuri kun ajatellaan digitalisoinnin jatkumista. Eli sen pitää hyödyttää rautatieliikenteen matkustajia. Sitten kun ajatellaan rautatiematkustajia, niin siellä on suuria ongelmia. Tunnen erään henkilön, jonka piti mennä Bremenistä Angulemin, eli kahden valtion välillä. Hän yritti varata matkan, mutta tätä koko matkaa ei pystynyt varamaan yhdellä kerralla. Nyt hän sitten teki Saksassa mahdollisimman edullisen halvan varauksen – mutta nyt sitten kesäkuussa Saksa, Ranskassa on ehkä lisää lakkoja ja hän ei pääsekään ehkä tälle matkalle. Toivottavasti hän saa Ranskan rautateiltä rahat takaisin. Nämä ovat kysymyksiä, jotka täytyy muuttaa EU:ssa. Nämä ovat kokonaiskysymyksiä, jotka pitää nähdä yhtenä kokonaisuutena – ja tällä saralla on vielä paljon tehtävää. Sitten kun ajatellaan myöhästymisiä, vammaisia, liikuntarajoitteisia ihmisiä tai vaikkapa kadonneita matkatavaroita, niin näihin asioihin liittyy vielä erinäisiä ongelmia ja hankaluuksia. Ja kuten De Jong sanoi, niin on erittäin ikävää, että työjärjestyksen mukaan – ei voi tehdä lisää tarkistuksia. Tämän uuden laatiminen, eli tämä on nyt siihen syynä. Sitten pitää mukauttaa ylärajoja, mitä tulee vahingonkorvauksiin, jos vaikka matkustaja loukkaantuu tai kuolee. Tällä hetkellä 175 000 on ei ole sopiva. Eli tälläkin alalla pitäisi tehdä jotain. Kyllä kuollut ihminen varmaan on hiukan arvokkaampi kuin tämä summa. Täytyy muistaa myöskin tämän henkilön perhe, joka kärsii myöskin tästä tilanteesta. Eli siksi meidän pitää tehdä mukautuksia, mutta se ei onnistunut, koska komissio ei ole puuttunut näihin kysymyksiin. Mutta toivottavasti ensi kerralla komissio puuttuu tähän asiaan, koska se on ehdottoman tarpeellista. There were some uh, Kiitos oikein paljon. Komissiolle esitettiin joitakin kysymyksiä, joten annan mielelläni Lova Kothausille puheenvuoron. Mikrofoni ei ole päällä. Thank you, Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos monista tarkistuksista ja tästä vilkkaasta keskustelusta, jota olette käyneet tärkeästä ehdotuksesta. Tämä on kansalaisille hyvin tärkeä, rakas ehdotus, ja meidän täytyy huolehtia siitä, että siitä tulee hyvä, ja teemme hyviä muutoksia ja saamme hyvän uudelleen laaditun direktiivin rautatiematkustajien oikeuksista. Nyt ihan lyhyesti näistä, tästä oikeudellisesta kysymyksestä, joka esitetti, jonka Jong esitti soveltamisalasta liittyen alueellisiin ja lähiliikenteeseen ja sitten tällaisiin kevyisiin, eh, vaikkapa metroliikenteeseen nykyisessä ehdotuksessa. No aiemmin kaksi artiklan soveltamisalassa – vuoden 1995, siinä otet, siihen oli otettu vuoden 1995 neuvoston direktiivistä soveltamisala tuosta vanhasta direktiivistä. Siis nyt tätä uudistettiin 2012 35 direktiivissä. Ja nyt kaksi artiklan kaksi kohdassa myös todetaan, näistä lupamenettelyistä eri asioita. Ja, kaik, ja tämän direktiivin soveltamisalaan yleisesti kuuluu siis kaikki tällainen raideliikenne, joka on luvanvaraista. Jotkut jäsenvaltiot myös soveltavat näitä lupamenettelyitä tällaiseen kevyeseen raideliikenteeseen ja se kuuluu sitten tähän hallinnointidirektiivin soveltamisalaan. Eli tämä liittyy myöskin kotimaiseen pitkän matkan liikenteeseen ja sitten unionin laajuiseen liikenteeseen, joka käsittää siis useita rautatieyrityksiä. Tässä on mukana myöskin lähiliikenne, ja matkustajan oikeudet. Tämä oli mukana jo aikaisemmin. Emme ole muuttaneet tätä. Me pyrimme hieman laajentamaan soveltamisalaa, koska tiesimme, että että jäsenvaltioiden olisi vaikea luopua kokonaan poikkeuksista, mutta kuitenkin halusimme ainakin rajat ylittävän osan mukaan. Ja siinä ei pitäisi enää poikkeuksia sallia. Eli se on sitten askel laajempaa soveltamisalaa kohtaan. Eri viittaukset eri teksteihin on ehkä vähän monimutkaista, joten jos saatte jotakin vähän ymmärrettävämpää aikaiseksi, niin suhtaudumme siihen avoimesti. Mutta lopulta siis tämä ei ole niinkään muuttunut tarkistusten myötä. Meillä oli tuo vanha direktiivi ja nyt sama ajatus on tässä nykyisessä ehdotuksessa. Ja soveltamisala kattaa kaiken luvanvaraisen raideliikenteen, tai tuo, se on ainakin yleinen linja. Toivottavasti nyt selkeytin tätä hieman. Sitten suorista lipuista, se on todella suuri kysymys ja ehdotuksia on tehty paljon – ja on vaikea löytää tähän tyydyttävä ratkaisu. Ja haluan nyt muistuttaa, miksi ehdotuksemme on tällainen kuin se nyt on. Meillä on neljäs rautatiepaketti ja se muodostaa tietyn kehyksen ja sielläkin keskusteltiin tästä asiasta ja silloin päätettiin, että ketään ei voi pakottaa myymään suoria lippuja ja nyt 2020 vuonna komissio arvioi, miten markkinat ovat kehittäneet ja ehkä sen jälkeen sitten esitetään uusia muutoksia ja siksi sitä ei ole tehty tässä yhteydessä. Ja muista asioista olemme tyytyväisiä siihen, että asiassa on näin hyvin edistetty ja me ymmärrämme myös teidän näkemyksenne siitä, että te keskitytte erityisesti matkustajien näkökulmaan, mutta meidän täytyy kuitenkin komissiossa ottaa huomioon kaikki eri sidosryhmät, siis myös nämä rautatieyritykset tässä ehdotuksessa. Me haluamme tukea niitä erityisesti force majeure-lausekkeen kautta. Ja oikeusvarmuudesta olitte vähän huolissanne, niin haluaisin sanoa, että mitä kapeampi määritelmä tuolle lausekkeelle saadaan, niin sen parempi esittelijä on, päättänyt, on ehdottanut, että se poistettaisiin ehdotuksesta kokonaan, mutta kun teimme vaikutusten arvioinnin jäsenvaltioissa, niin tuli melko selvästi esiin, että se pitäisi ottaa mukaan, mutta hyvin rajatusti. Odotamme suuresti tulevia keskusteluja. Kiitos. Kiitos. Haluaisikohan esittelijä vielä lisätä jotakin? Just to respond really. Niin, halusin nyt vastata tähän keskusteluun hyvin lyhyesti. Ja minulla olisi menettelyyn liittyvä havainto myös. Soveltamisalan suhteen komission kommentti on merkittävä. Me puhuimme myös, että IMKO-sihteeristö, esittelijä ja komissio kävelisivät kahden keskeisiä neuvottelujen, jotta soveltamisala saadaan hakattua kiveen. Matkustajien oikeudet ovat tärkeitä, mutta on vaikea, mikäli metrossa vaaditaan koneelta samat asiat kuin kansalliselta tai alueelliselta junalippu myynti automaatilta. On vaikea Brysselin metrosta ostaa junalipu vaikkapa Bordeauxhan. Ja haluamme, että tämä käy myös oikeudellisesti Yksiaikaisesti tulee selvän. Vammaisten suhteen perusperiaate, johon minä nojaan on se, että on tärkeää, että vammaiset pystyvät käyttämään samanlaista liikennevälinettä kuin muutkin ihmiset. Ja meidän tahto on nimenomaan näitä eroja vähentää minimiin. Ja mikäli on, kuten komission ehdotuksessa, pitkä odotus, jotta saa apua, niin silloin näiltä ihmisiltä viedään heidän oikeudet. Tästä on keskusteltava. Tämä on myös osa YK yleissopimusta. Sitten force majeure ja kompensaatio asia. Mitä trilogin tulee, niin luulenpa, että jossain vaiheessa tulee hetki, kun on tultava vastaan, mutta junamatkustajat eivät ole force majeure poikkeuksen piirissä tässä vaiheessa. Tämä olisi uusi asia ja tämä vähentäisi heidän oikeuksia. Joten jos puhutaan tasapainosta, niin on kyllä eriskummallista, että sanotaan, että kompensaation tulisi olla hyvin alhainen, koska force majeure ei ole tässä mukana. No, asia, jota ei ole huomioitu, niin sitä muutetaan koska joissain ainakin nopeissa junissa on omat kompensaatiojärjestelynsä. Tätä on siis muutettava. Kompensaatiojärjestelmän on oltava käytännönläheinen. Lisäksi ei tule antaa kompensaatiota sellaisessa tilanteessa, jossa asiakas ei sitä edes odota. Minä en ole sitä mieltä, että mikäli force majeure poistetaan, niin sitten ei tarvitse maksaa kompensaatiota. Tämä on väärä lähtökohta. Tietojen jakaminen, EPP, ESR sivuisivat tätä. Olemme kaikki yhtä mieltä, että tämä on erityisen tärkeä, jotta matkailijoille olisi mahdollista ostaa näitä pidempiä lippuja, kauttakulkulippuja, niin sitten tässä olisi erityisen tärkeää jakaa näitä tietoja menettelystä. Meillä on ainoastaan yksi varjoesittelijöiden kokous jäljellä. Toivottavasti tämän kokouksen kestoa voitaisiin pidentää, nimittäin tunti on erittäin lyhyt aika. Meillä on erittäin paljon kompromisseja käsiteltävänä. On lisäksi pyydetty uusia kompromisseja. Vihreät sanoivat, että meidän on nyt työskenneltävä kirjallisen menettelyn puitteissa seuraavan kokouksen asti, joten te saatte ensimmäisen varjoesitelyiden kokouksen Annin kirjallisena ja lisäksi pyydän, että te reagoitte kirjallisesti niihin kompromissitarkistuksiin, joita ei vielä olla käsitelty. Toivottavasti tämä kiihdyttää toimenpidettä. Next. Kiitos oikein paljon. Ja seuraavassa kokouksessa äänestetään, eli kesäkuussa. Tämä tarkoittaa, että voimme mennä seuraavaan asiaan esityslistalla. Keskustelu Euroopan unionin yleisestä talousarvioista varainhoitovuodeksi 2019, kaikki pääluokat. Ja kuten tiedätte, joka vuosi yleinen budjettiesittelijä, siis budjettivaliokunnan yleisesittelijä, käy kaikissa valiokunnissa selittämään, selkeyttämässä hieman budjettimenettelyn kulkua tulevaa vuotta ajatellen. Ja tänä vuonna yleisesittelijä on edustaja Viotti. Hän selvittää nyt hieman tilannetta, mitä voimme odottaa ja mitä tässä vielä tapahtuu. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Ehm. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin siitä, että sain tulla tähän valiokuntaan. On tärkeää käydä eri valiokunnassa, jotta voimme ymmärtää teknisiä kysymyksiä liittyen budjettiin, joita tarkastellaan valiokunnassamme numerisesti, mutta aina emme ymmärrä täysin, mitä ne merkitsevät. Eli kun olen mukana näissä kokouksissa, niin se mahdollistaa sen, että saan hiukan syvällisemmän käsityksen, kun ajatellaan sovitteluita. Pari asiaa menettelystä ja sitten sisällöstä, kun ajattelemme tätä työtä. Eli työtä vasta, niin kuin kaikki aikaisemmat esittelijät, olemme pyrkineet mahdollisimman suureen tukeen ja yksimielisyyteen parlamentissa liittyen mandaattiin, jota pyydän, jotta voin olla mukana sovittelussa ja kolmikantaneuvotteluissa. Kyse ei ole pelkästään poliittisten ryhmien välisestä poliittisesta sopimuksesta, vaan myöskin toimielinten välisestä sopimuksesta. Eli toivottavasti myöskin eri valiokunnat pystyvät hyväksymään nämä asiat. Toivottavasti tämä ei ole ainoa kerta, jolloin kohtaamme muodollisesti tai epämuodollisesti, vaan että voimme seurata tätä budjettimenettelyä yhdessä loppuun asti. Sitten eri aihealueet. Ikävä kyllä meillä vielä ei ole komission talousarvioesitystä Sehän esitellään 23. päivä ensi viikolla. Eli tällä hetkellä meillä vielä ei ole näitä lukuja käytössämme, mutta meillä on suuntaviivoja ja asioita, joista on jo sovittu ja joita valiokuntanne on korostanut ja joista halusitte keskustella kanssamme. Niin. Eli meidän täytyy löytää nyt sopimus jotta voimme edetä. Ensinnäkin täytyy taata, että EUn budjettista tuetaan sisämarkkinoita ja että ne ovat tehokkaat. Ja sitten täytyy miettiä säästöjä, joita voidaan saada digitaalisella kaudella. Ja sitten COSME-ohjelma, sehän on yksi tärkeimpiä ohjelmia EU:ssa. ssa Se on tärkeä kansalaisille, joten meidän täytyy taata myöskin sen riittävä rahoitus. Ja talousarvion kautta pitää taata myöskin se, että tuetaan kuluttajia ja että kuluttajien edut otetaan huomioon kaikilla tasoilla ja kaikissa politiikan haaroissa ja myöskin pitää taata riittävää tuki vuonna 2018 ja 20, kun pannaan täytäntöön ja 2019 ja sitä seuraavina vuosina. Eli silloin pitää taata rahoitus esimerkiksi tullikysymyksissä. Meidän pitää löytää tasapaino jäsenvaltioiden investointien ja EUn tason investointien välillä. Ja meillä pitää olla riittävästi rahoitusta harmonisointiin, kun ajatellaan eurooppalaisia standardeja. Eli tässä olivat tärkeimmät kohdat. Ja lopuksi hyvin pinnallisesti nyt olen tarkastellut tätä. En nyt ole vielä ehtinyt analysoimaan tätä, mutta olen kuitenkin nähnyt pilottihankkeita, joita halusitte esittää – ensi vuoden budjettiin. Ja täytyy sanoa, että niin kuin on tapahtunut lähes kaikissa valiokunnissa, niin Euroopan parlamentissa esitellään usein hankkeita, jotka ovat hyvin innovoivia. Ja tässä tapauksessa kyse on kuluttajan suojasta, joka on hyvin tärkeää, ja tämä koskee muitakin sektoreita, esimerkiksi matkailun liittyvä pilottihanke ja kuluttajat matkailussa, nämä ovat tärkeitä hankkeita. Mutta ihan rehellisesti haluan nyt puhua kanssanne. Olisi typerää, jos en nyt olisi rehellinen. Tehän tiedätte, että pilottihankkeiden budjetti on hyvin rajallinen, ikävä kyllä. Meillä on aika paljon harkintavaltaa, mutta emme kuitenkaan pysty vaikuttamaan tähän summaan. Eli kuten alussa sanoin, haluan tehdä kanssanne työtä jokaisessa vaiheessa budjettimenettelyä. Ja kaikkien pitää ponnistella täällä ja muissa valiokunnissa. Pitää katsoa, mitä prioriteetteja on eri valiokunnissa ja mitkä ovat parlamentin prioriteetit, kun ajatellaan uusia hankkeita, uusia investointeja pitkällä aikavälillä – meidän pitää katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Olisi aika järkyttävä, jos kävisin eri valiokunnissa ja lupaisin, että pystyn tukemaan kaikkia pilottihankkeitanne. Meidän täytyy valita ja pyrimme tekemään valintoja, jotka tyydyttävät valiokuntia ja ennen kaikkea täytyy katsoa, millaisia tarpeita on Euroopan parlamentilla ja Euroopan kansalaisilla. Ja nyt olen täällä kuuntelemassa teitä ja ehkä pystyn vielä vastaamaan kysymyksiinnekin. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much and I would like to... Kiitos oikein paljon. Ja nyt sitten meidän esittelijämme Selimovic, ole hyvä. First thank Mr. Kiitos Sallikkaita, kiitän Diottia siitä, että saapui tänne, että voimme käydä keskustelua siitä, mitä meidän tulisi odottaa ja mitä ulottuvuuksia meidän tulisi käsitellä. Sisämarkkinat ja kuluttajan suojat tulisi olla mukana komission talousarvioehdotuksessa. Valiokuntamme esittel, valmistelijana minä haluaisin käsitellä selviä aiheita. Sisämarkkina-alue on suuri menestystarina 96-2016 vuosina se on kasvattanut BKT 230 miljardilla ja lisännyt työllisyyttä 1,4 prosentilla 2,8 miljoonaa työpaikkaa. Se on poistanut rajoja ja luonut meille sellaisia hyödykkeitä, sellaisia hyveitä, joita pidämme itsestäänselvyytenä. No, tämä sanottua, niin ei kaikki ole pelkkää ruusulla tanssimista. Ja nyt, mitä komissio on ehdottanut, kun ottaa huomioon rajoitteet ja tämän ehdotuksen, niin olen sitä mieltä, että seuraavia asioita tulisi korostaa IMKon näkökulmasta talousarviossa. Tullin politiikka. Diotti mainitsi tämän tulliunioni on prioriteetti. Sisämarkkina-alue toimii ainoastaan, mikäli yhteisiä sääntöjä pannaan samalla tavalla täytäntöön sisärajojen alueella. Siksi onkin tärkeää, että tässä toimitaan yhtenä, mutta on erittäin paljon työtä vielä edessä, mikäli näin halutaan toimia sähköinen järjestelmä on takellellut käyttöönoton suhteen monessa jäsenvaltiossa liittyen talouden toimijoihin ja tuliviranomaisiin jäsenvaltioissa. Siksi on tärkeää, että löydetään jäsenvaltioiden toimintaan ja talousarvion välillä löydetään sopiva yhteys. On katsottava, että tarvitaanko yhteensopiviin IT-järjestelmien käyttöönottoa varten lisävaroja. PK yritykset, pienyritykset, PK-yritykset ovat EUn talouden selkäranka. 2015 he kattoivat kaksi kolmasosaa EU-työllisyydestä. Vaikka näitä ei vaikka pk näyttävät selvinneen 2008 vuoden kriisistä, niin edelleen haasteita on edessä. Eräs näistä on se, että PK-yritysten on sopeuduttava sähköisen kaupankäynnin uusiin totuuksiin ja lisäksi on tärkeää, että rahoitus on riittävän helposti ulottuvilla. Siksi on tärkeää, että Kosmeen panostetaan. Sähköisen kaupankäynnin merkitys kasvaa, mutta EU:ssa potentiaali ei ole vielä valjastettu käyttöön. 15 prosenttia kuluttajista ostaa sähköisesti ja kuluttajista ainoastaan pieni prosentti ostaa rajat ylittävästi. Miksi? Koska kuluttajat eivät luota sähköisen kaupankäyntiin. Tähän on panostettava. 2019 on tärkeitä lainsäädäntöjä koskien sopimuksia hyödykkeiden oston suhteen ja digitaalisen sisällön suhteen. Ja lisäksi haluan kiittää Diotia vielä siitä, että hän saapui IMKO-valiokuntaan keskustelun aiheesta. Kiitos. And then, uh, as a Kiitos EPPn varjoesittelijänä Tuun, mutta Pascal puhuu hänen puolestaan. Kiitos puheenjohtaja. Rova Thun pyysi minua puhumaan tässä keskustelussa hänen puolestaan ja hän lähettää terveisensä. Rova Thun kannattaa sitä, mitä vuoden 2019 budjetin valmistelumietinnössä ehdotettiin. Siinä halutaan korostaa pk-yritysten roolia Euroopan kasvussa, työllisyydessä ja innovoinnissa. Lisäksi täytyy korostaa sitä, että EUn yrityksillä täytyy olla hyvät toimintaolosuhteet, innovoida ja edistää EUn taloutta, jotta se voi olla kilpailukykyinen kansainvälisesti katsottuna. EUn pitäisi paremmin edistää tai parantaa kansalaistensa elämää sekä nyt että tulevaisuudessa. Rouva korostaa yhtenäismarkkinoiden ja kuluttajan suojan merkitystä ja sisämarkkinoiden ja kuluttajan suojan edistäminen on ratkaisevan tärkeää koko EUn edun kannalta vuoden 2019 talousarviossa. Ja siksi tuossa talousarviossa pitääkin painottaa näitä asioita ja siihen liittyvät ohjelmat ovat hyvin tärkeitä kuluttajille ja yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Ja rahoitusvälineisiin sisältyy myös pilottihankkeita, ja valmistelevia välineitä. Ja nyt on kaksi pilottihanketta – joita Tuun ja muut jäsenet tukevat. Ensinnäkin pilottihanke, jolla, jossa arvioidaan mm, sisämarkkinoilla myytyjen tuotteiden laatua ja eroavaisuuksia. Ja tällainen GRS-testaus on tärkeää ja nyt toimivaltaisten viranomaisten pitäisi hyödyntää sitä yhdenmukaisesti. Ja aktiivisesti. Lisäksi Robert Dariosin pilottihanke lentoyhtiöiden hintojen määrittelystä ja arvioinnista. Ja siinä arvioidaan siis lentoyhtiöiden käytäntöjä hinnoittelussa ja se, tämä aihe aiheuttaa kuluttajan näkökulmasta huolenaiheita. Tun, tukee edellä mainittuja rahoitusvälineitä, EUn yleisessä talousarviossa vuodelle 2019. Kiitos. Kiitos. En näe SNDstä ketään, joten nyt sitten Dalton, olkaa hyvä. First of all, I'd like to... Kiitos puheenjohtaja. Esittelen paikalla ja se on hienoa. Ja haluaisin sanoa, että en oikein pidä tästä vuosittaisesta budjettimenettelystä. Jokainen valiokunta on oma yksikkönsä ja jokaisella valiokunnalla on oma prioriteettilistansa. Ja minä teen näin myöskin IMKossa, mutta kun ajatellaan koko budjettia, niin esittelijä ja tämä, hänellä on sitten pyyntöjä korotetulle budjetille, mutta sitten ei puhuta on siitä, mihin, mistä pitäisi leikata ja mihin pitäisi panostaa. Meillä pitäisi olla pahvempi IMKon budjetti, mutta sitten pitää tehdä leikkauksia muihin osin budjettia, ja me tietenkään emme niistä voi täällä puhua, mutta keskustelua pitäisi käydä koko parlamentissa, koska muuten aina oltaisiin korottamassa budjettia ja se ei ole hyvä EUn kannalta. Mutta kun ajatellaan sisämarkkinavaliokuntaa, niin meillä pitäisi olla enemmän kunnianhimoinen budjetti. Sisämarkkinoihin sijoittaminen tuo etuja veromaksajille eri tavalla kuin monet muut rahankäyttötavat EU-ssa – ja meidän täytyy mukautua digitaalisen vallankumoukseen. Siihen pitää keskittyä budjetissa. Kuluttajiin pitää keskittyä. Sen pitää olla horisontaalinen tavoite. Ja sitten solvit, kuluttajakeskukset ovat tärkeitä. Ja on hyvä, että on mainittu myöskin tullikysymykset, koska sekin on sisämarkkinoiden väline, jota täytyy kunnolla tukea rahoituksella, kun ajatellaan vaikka yhteensopivia tietokonejärjestelmiä. Ja sitten tuli menet menettelyjen vahvistaminen on tärkeää, jotta voidaan torjua petoksia. Ja näin voidaan saada lisärahoitusta budjettiin, jos tulliaset hoidetaan kunnolla. PK-yritykset ovat talouden selkäranka ja meidän pitää tukea kosmeohjelmaa ja Euroopan yritysten verkostoa. Meidän täytyy tukea edelleen Euroopan standardi järjestöä. Eli tällä alalla meidän pitää katsoa budjettia kokonaisuudessaan ja tarkastella sitä, millä aloilla voitaisiin tehdä leikkauksia, jotta voidaan lisätä budjettia muilla tärkeillä aloilla, kuten sisämarkkinoilla. Kiitos. No Kiitos. Ja jos kukaan muu ei halua käyttää puheenvuoroa, niin annan jälleen esittelijälle puheenvuoron jos hän haluaisi vaikka lisätä jotakin. Ole hyvä, edustaja Viotti. Grazie, come, come... Kiitos. No, kuten odotinkin, niin oli tärkeää olla täällä tänä aamuna, koska tässä on nyt hyvin tullut esiin, mitkä ovat tämän valiokunnan prioriteetit ja mitä te haluatte ottaa huomioon. Ja minä olen yhtä mieltä teidän huolenaiheista, erityisesti PK-yrityksiin liittyvät huolenaiheet ovat tärkeitä ja ne pitää ottaa huomioon. Ja tämä ei ole pelkästään sisämarkkinavaliokunnan äh, ylläpitämä asia, vaan kyllä se tulee myös äh, muissa valiokunnissa tai muissa asioissa esiin ja siihen täytyy kiinnittää huomiota unionin talousarviossa ja PK-yrityksillä on todellakin hyvät mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa ja lisätä työllisyyttä. Kiitän näistä kaikista huomioista, joita myös pilottihankkeista teitte. Nyt voidaan paremmin ehkä ymmärtää, mitä tällä valiokunnalla on prioriteettina niiden suhteen. Ja sitten tämä tulliunioni, tulliliitto ja sähköinen kauppa kauppa, verkkokauppa, ne ovat myös tosiaan tärkeitä asioita kansalaisten näkökulmasta ja niitä täytyy pystyä toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Ja minäkin toistan, tai toistan että minua, minäkään en pidä näistä tästä systeemistä, jossa laitetaan tiettyjä määrärahoja sivuun ja Daltonkin puhui näistä. Ja kaikki valiokunnat sanovat, että kaikkien valiokuntien mm, tietysti kannat ovat aina jokunkin valiokunnan mielestä unionin prioriteetteja ja niihin täytyy saada talousarviosta varoja. Mutta meidän täytyy silti, minä joudun, tai minun täytyy tehdä työtä kaikkien valiokuntien kanssa ja minun täytyy ajatella tällaista yhteiseurooppalaista hanketta tässä, en, en, ei, jotta saan myös neuvotteluvaltuudet kolmikantaneuvotteluita varten. Täytyy huomioida koko parlamentti ja toivon, että saadaan myös koko parlamentin tuko, tuki tähän. Ei pelkästään poliittisten ryhmien poliittinen tuki, vaan myös tällainen teknisempi valiokuntien tuki. Ja tämä ei todellakaan tule olemaan helppoa, mutta parhaani mukaan siihen pyrin ja muiden hyvällä panoksella siihen pyrin. Ja me voimme sekä epävirallisesti että virallisesti näistä asioista keskustella tämän menettelyn edetessä – ja kun budjettivaliokunnassa tätä asiaa viedään eteenpäin. Olen valmis keskusteluun. Kiitos. Very much. Um, and then our next um, item on the agenda it's uh, the exchange of views uh, with the uh, European Commission on the measures to effectively tackle illegal content uh, online. And we have here uh, from the European Commission Mr. Uh, Werner uh, Stein, who is the head of unit. Ah, it's not a person. Hmm? Ah, we have... Niin, siis meillä on komissiosta rouva Roslakuna. Ja hän esittelee meille tätä asetusta. Ole hyvä. Tai ehdotusta. Ole hyvä. Thank you very much. Kiitos. Puhun hyvin lyhyesti. Kuten tiedätte, ennen näitä suosituksia, joita käsitellään täällä, komissio hyväksyi tiedonannon kosken laitonta sisältöä. Siinä oli ne suurimmat linjaukset, joita me pidimme tarpeellisena, jotta me voimme hyökätä laitonta sieltä vastaan, niin formeissa kuin muuallakin. Mitä tulee tiedonantoon ja suosituksiin, komissio päätti, että poliittinen, poliittiset suositukset, joita annettiin, muutetaan ei sitovaksi poliittiseksi välineeksi, jossa vedotaan jäsenvaltioihin ja verkkoalustoihin. Se on melko harvinaista, koska useimmiten tässä osoitetaan vastaavat suositukset jäsenvaltioille. Tässä haluttiin kannustaa va- vapaaehtoisiin ja proaktiivisiin toimiin yksityisiä tahoja nimenomaan siten, että puututaan laittomaan sisältöön, pyrkiä muuttamaan sen lailliseksi, mutta tässä ennen kaikkea on sama filosofia taustalla. Tämä on, ei siitä vaan me emme pakota mihinkään toimenpiteisiin, me ainoastaan rohkaisemme tähän toimeen ja me nojaamme parhaisiin käytäntöihin, joita me tiedämme jo olemassa olevan ja joista me olemme keskustelleet muiden sidosryhmien kanssa. Suosituksissa on myös eri rakenne kuin tiedonannossa. Siinä on yleinen luku, jossa käsitellään kaikkia laitonta sisältöä. Tiedämme, että laiton sisältö on monella eri osa-alueella ongelmallista lapsien hyväksikäyttö tai tekijänoikeuksien rikkominen, väärennykset, tuoteturvallisuus. On erittäin paljon väärää sisältöä, jota voidaan verkosta löytää. Mutta suositus toisaalta heijastaa myös tarvetta taistella terroristista sisältöä vastaan. Tämä on suuri uhka Euroopassa ja tämä on aihe, jonka suhteen me olemme edenneet jo merkittävimpien verkkoalustojen kanssa eurooppalaisessa internetfoorumissa. Ja me vetoammekin verkkoalustoihin, että ne reagoivat nopeasti ja lainvalvontaviranomaiset ovat nimenomaan lähettäneet näitä pyyntöjä koskien terroristista sisältöä. Me olemme pyytäneet, että sisältö poistetaan, mikäli mahdollista, tunnin sisällä. Ja me olemme pyytäneet, että lainvalvontaviranomaiset, nämä verkkoalustat tekevät yhteistyötä siten, että voidaan välttää se, että aiemmin nähdyt julkaisut nähtäisiin uudestaan. Sen jälkeen, kun suositus julkaistiin ensimmäinen maaliskuuta, me olemme myös julkaiset vaikutusten arvioinnin päivän tämän jälkeen, jossa komissio nosti esiin asian syvällisempiä pohdiskeluja. Me nostimme esiin mahdollisuuksia, mahdollisia polkuja, joita voisimme tulevaisuudessa seurata. Ensimmäinen vaihtoehto olisi tämä perus skenaario, jossa me emme toimisi, vaan jatkaisimme tämän suosituksen vaikutusten seurantaa. Seurantaa saatettaisiin ryydittää muilla pehmeillä toimilla – voitaisiin rahoittaa vaikkapa pieniä verkkoalustoja ja pk-yrityksiä, jotka eivät pysty laittamaan sisältöön puuttumaan suurempien alustojen lailla. Mutta tässä on esillä muita mahdollisuuksia. Muuta lainsäädäntöä, mikäli me huomaamme, että nämä meidän määrämät pehmeät toimet – ja tämä yhteistyöhän perustuva ponnistus ei riitä. Eräs vaihtoehtohan olisi siis se, että ehdotamme sitovaa oikeudellista välinettä koskien terroristista sisältöä. Ja kolmas vaihtoehto olisi siis se, että ehdotamme lainsäädäntövälinettä, joka pitäisi sisällään kaikenlaisen laittavan sisällön, ei ainoastaan terroristista sisältöä. Nyt paraikaa olemme tätä aineistoa keräämässä. Me työstämme vaikutusten arviointia ja me olemme myös aloittaneet julkisen, julkisen kuulemisen. Ja minä haluaisinkin, että te levitätte tästä viestiä omille, omiin vaalipiireihin. Onhan se meidän edun mukaista, että saamme tähän mahdollisimman paljon vastauksia. Julkinen kuuleminen on avoinna 25. päivää kesäkuuta asti. Ja lisäksi me olemme tekemässä Eurobarometri-tutkimusta, että me saamme käyttäjien kokemuksia. Käyttäjät usein unohtuvat kokonaiskuvasta sidosryhmät ja jäsenvaltiot saavat äänensä kuuluviin, mutta on tärkeää, että saamme näyttöä laittomasta sisällöstä jo tavanomaisten käyttäjien näkökulmasta. Ovatko käyttäjät nähneet laitonta sisältöä, ilmoittaneet siitä, mitä sisällölle tapahtui, tai toisaalta, onko heidän sisältöä poistettu? That this was not, um, correct. Ja tässä on sikäli toimittu väärin. Tässä nämä mahdolliset tulevat askeleet. Mui näiden vuoropuheluiden puitteissa, mitä me käymme koskien terrorismia, vihapuhetta, värintötuotteita, niin me seuraamme myös täytäntöön, miten tämä itsesäätelytoimet panan täytäntöön, tuovatko ne tuloksia siten, että voimme välttää lainsäädäntöä toimet. Tässä siis meidän putkessa olevat työt ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Uh, very much, uh, for this. Kiitos oikein paljon tästä esittelystä. Haluaisiko joku jäsenistä esittää komissiolle kysymyksiä? Ainakin Anna Marjalla on kysymys, mutta minullakin on kysymys ja sinullakin on ehkä jotain vierailijoita. Minulla on erityinen kysymys. Puhuit tuosta laittomasta sisällöstä, jossa on kyse terrorismista ja sen rahoittamisesta – ja esimerkiksi Oikeassa äh, työstetään hyvin paljon äh, sitä, miten voidaan poistaa terroristiryhmiltä tuleva sisältö verkosta. Ja onko jonkinlaista yhteistyötä komission ja kansallisten viranomaisten välillä esimerkiksi kokemusten vaihdon kautta? Ja ehkä komissiolla komissio voi jo saada kansallisilta viranomaisilta jotakin apua. Kaikkia mm, tämä ongelma koskettaa. Tässä siis tämä yksittäinen kysymykseni. So, thank you very much for the question indeed. Kiitos tästä kysymyksestä. Tämä on tosiaan jatkuvaa ja hyvää yhteistyötä, kun ajatellaan EUn internetfoorumia. Siellä paikalla ovat komissio, tärkeimmät nettialustat, ensin siellä oli Google, Twitter, Microsoft, Facebook. Ja nyt sitä laajennetaan pienempiin alustoihin. Sisältö siirtyy pienem, suuremmista pienempiin. Meillä on esimerkiksi Just Based-tapaus, on yhden henkilön yritys. Ja siellä kerta kaikkiaan ei ole resursseja käsittelemään laittomia sisältöjä. Mutta myöskin on sitten lainsuojeluviranomaiset eri jäsenvaltioista. Ja mukana on myöskin Europol. Europol on taho, joka tekee yhteistyötä eri jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Europol ja erityisesti internetyksikkö tekee läheistä yhteistyötä eri yksiköiden kanssa eri jäsenvaltioissa. Eli kansalliset yksiköt tai viranomaiset voivat käsitellä suoraan näitä laittomia sisältöjä tai sitten ottaa yhteyttä Europolin yksikköön ja tehdä yhteistyötä tätä kautta. And then, uh, Catherine. Kiitos oikein paljon. Sitten Catherine Steyer. Working group just now where, where our committee's interests have to be reflected. So... Olen copyright eh, kolmikantaneuvottelussa, jossa oli ryhmäni kanta tuotava esiin. Pahoittelen, että en ollut täällä koko keskustelua. Minä haluaisin kuulla näistä parhaista käytännöistä, mitkä jäsenvaltiot toimivat parhaiten ja miten tämä käytännössä toimii. Tämä kiinnostaa meitä kaikkia. Me olemme kaikki varmasti kiinnostuneita siitä, miten laiton sisältö saadaan poistettua mahdollisimman nopeasti ja olisi mukava tietää, miten tämä toimii. Tiedän, että etsimme myös globaaleja toimintatapoja. Tämähän on erityisen laaja-alainen asia. Olisi hyvä, että me voisimme tehdä yhteistyötä, kun määrittelemme tätä aikataulua. Uskon, että kansallisen turvallisuuden, lasten turvallisuuden kannalta nämä ovat erityisen tärkeitä aiheita. Me olemme olleet kiinnostuneita aiheesta, kollegat varmasti ovat yhtä mieltä ja haluamme tehdä yhteistyötä siten, että osoitamme, että me todellakin olemme saavuttamassa jotain tämän asian suhteen. Yeah, thank you. Um, indeed, uh... Kiitos. No, yhteistyötä tehtään, tehdään internetfoorumilla enimmäkseen ja ensi viikolla 22. toukokuuta meillä on taas uusi seurantakierros näiden yritysten kanssa, mutta myös jäsenvaltiot osallistuvat. Ja jäsenvaltiot keskustelevat siellä myös keskenään parhaista toimenpiteistä, joita on toteutettu. Ensinnäkin laittoman sisällön suhteen tarvitaan teknologiset teknologinen kapasiteetti, jotta voidaan tunnistaa tuo laiton sisältö. Ja täytyy olla tietyt kielelliset taidot ja täytyy voida tunnistaa, että onko kyse propagandasta vai ei. Ja jäsenvaltioiden valmiudet ja resurssit eroavat tässä. Ja Europolin pitäisi nyt yhdistää näitä resursseja, jotta näiden toimien tehokkuutta voitaisiin parantaa. Tarvitaan yhteistyötä, mutta se ei riitä, jos vain EU-ssa puututaan tähän koska sisältö leviää kansainvälisesti, maailmanlaajuisesti ja jotkut toimijat eivät halua tehdä yhteistyötä kanssamme tai eivät edes tiedä näistä aloitteista. Verkkoalustat voivat myös alu- vapaaehtoisesti käyttää tätä aloitetta. Siellä on luotu tällainen Global Internet Forumi. Siellä vaihdetaan hyviä kokemuksia, parhaita käytäntöjä. Ja siellä on myös tällainen ähm, konsultointifoorumi, jossa, johon laitetaan kun on tunnistettu joku terroristiin liittyvä sisältö. Siellä on tietty siellä siis luetellaan erilaiset sisällöt, jotka on tunnistettu. Ne kootaan yhteen tietokantaan ja kaikki toimijat voivat hyötyä näistä investoinneista ja resursseista. Toivottavasti tämä nyt vastaa kysymykseen. Okay. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Ja nyt haluaisin antaa Dita Karansolle puheenvuoron. Thank you very, very much. Kiitoksia ja anteeksi, että olen myöhässä. Olin intavaliokunnassa. Haluaisin korostaa sanaa tasapaino. Meidän täytyy löytää tasapaino kun ajatellaan terrorismin torjuntaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, vihapuhetta. Ja meidän täytyy toisaalta suojella kansalaisten oikeuksia, yksityisyyttä ja oikeussuojaa. Meidän on varmistettava, että kukaan osapuoli ei pysty käyttämään tätä hyväksi. Jotkut hyötyvät laittomasta sisällöstä – Me emme halua, että henkilökohtaisesti videoita poistetaan vain siksi, että joku laulaa hyvää syntymäpäivää. Direktiivissä tasapaino on löydetty, mutta verkkoympäristö ei ole enää poikkeus nykyisin. Kyse on sisämarkkinoista globaaleista markkinoista ajatuksille ja sisällöille. Me tuimme direktiiviä, mutta siitä pitää kehittää tiettyjä osia ja on varmistettava, että oikeuksien omistajat eivät käytä väärin hyväksi näitä säädöksiä. Siksi laadin kirjeen, jossa vaadittiin lainsäädäntöehdotusta ja toimia, jossa selitetään menettelyitä tähän liittyen. Meillä pitää olla selkeät, sitovat eurooppalaiset säännöt. Ei voi olla niin, että yksityisyrityksistä tulee poliisi, tuomarit ja jury, jotka päättävät säännöistä sitä mukaan, kun mennään eteenpäin. Eikä voi myöskään olla niin, että on 27 erilaista lainsäädäntöä. Verkkosivuilla on tietynlainen rakenne kielestä riippumatta – eikä voi olla erilaisia menettelyitä IP-osoitteesta tai käyttäjästä riippuen. Tämä heikentää toimintamaa periaatteita ja sitä on mahdoton käytännössä toteuttaa. Meidän täytyy tehdä säännöstä selkeät kaikille. Esimerkiksi yksi asiasta mediassa on puhuttu ovat Venäjän valeuutiskampanjat. Ja nettisivuilla on järjestelmiä, jotka antavat tykkäyksiä tällaisille uutisille. Ja silloin ne nousivat uutisten kärkeen. Ja jos sisällöstä ei pidetty, sitä se todettiin sopimattomana tuhansia kertoja, ja silloin tällaiset sisällöt poistetaan automaattisesti. Ja täysin kunnossa olevia sisältöjä estettiin, mutta näihin asioihin oli liian myöhäistä vaikuttaa. Eli kiitoksia suosituksista. Komission pitäisi kuitenkin tehdä asetus ilmoitusasioista ja toiminnasta mahdollisimman nopeasti. Jo ennen kuin puolen vuoden kuluttua tarkastella näitä suosituksia. Tähän on vielä aikaa, ja suosituksella autettaisiin jäsenvaltioita muokkaamaan kansallisia sääntöjä, mutta tällä tavalla ei voida puuttua sirpaloitumiseen Euroopassa. Ja tämä ei myöskään ratkaise sirpaloitumisongelmaa eli palveluntarjoajan välillä. Meillä pitää olla eurooppalainen asetus, jotta pystymme puuttumaan tähän asiaan. Kiitos. Then, uh, reaction from... Kiitos. Ja sitten komission vastaus ehkäpä. I think you Kiitos oikein paljon. Mainitsit monia asioita, jotka ovat työohjelmassa nyt mukana. Haluaisin kuitenkin esittää joitakin huomioita tästä tasapainosta ja Notice and Action ilmoitusmenettelystä – Kyse on konseptista, joka on kaikessa työssä taustalla ja kyse on hyvin vaikeasta asiasta. Kyse on siis tasapainosta. Ja tämä on ollut mukana edellisissä direktiiveissä, niistä neuvoteltiin rinnakkain. Ja tuomioistuin on yrittänyt parantaa tasapainoa erilaisten perusoikeuksien ja muiden asioiden välillä. Ja me pyrimme tähän ja me emme vaadi ainoastaan poistamaan nopeasti laittoman sisällön, vaan me haluamme myös välttää sen, että vahingossa poistetaan laillista sisältöä tai tehdään siitä päätöksiä. Ja jos me emme näin toimi, niin meille tulee todellakin vaikeuksia tai, oikeudelliset, tai se aiheuttaa oikeudellisia riskiä. Nyt tämä Notice and Action-menettely ei ole vielä mukana, ei ole vielä käytössä unionin tasolla, eli on mahdollista myös riitauttaa päätös laillisen sisällön luottamisesta. Tästä pitää antaa tällainen oikeudellinen ilmoitus tai pitää olla mukana lauseke. Ja me tiedämme tilanteita, joissa alustat, kuten Facebook tai Twitter, katsovat, että joku, tai tutkiskelevat sisältöä ja miettivät, onko se laillista vai laitonta ehkä, mutta joka tapauksessa pitävät sitä epäasianmukaisena ja sitten se poistetaan. Ja tämä menee kyllä hyvän suuntaan, että alustojen täytyy käyttää due diligence-periaatetta, huolellisuusperiaatetta niin, että ei vain putsata verkkoalustoja tai sivustoja automaattisesti. Me tiedämme tilanteen hyvin jäsenvaltioissa. Kymmenen 11 jäsenvaltioilla on tällainen Notice and Action ilmoitusmenettely käytössä. Ja se tuli mukana sähköistä kauppaa koskevan direktiivin täytäntöönpanossa. Ja myöskin teolliset tekijänoikeudet on huomioitava, ja tähän vaikuttaa Yhdysvaltain järjestelmä. Me tiedämme, että tällaista pirstaloituneisuutta on, ja meidän täytyykin pyrkiä katsomaan, että johtaako se siihen, että sääntely epäonnistuu. Eihän tällainen pirstaloituminen itsessään ole ongelma, mutta se on ongelma, jos se aiheuttaa esteitä palvelujen tarjoamisen vapaudelle. Mainitsitte myös sen, että alustojen rankkaukseen tai järjestykseen laittamiseen vaikuttavat monet asiat. Komissio on hiljattain antanut ehdotuksen ja alustoista ja siinä erityisesti tämä rankin kriteeri on mukana. Millä kriteereillä eri alustat päättävät että onko tulokset sivulla 1 vai sivulla 25. Ja me toivomme, että tämä aloite, toivomme, että siitä todellakin nopeasti keskustellaan, että lainsäätäjät keskustelevat siitä pian. Ja me haluamme tällä tavalla lisätä avoimuutta ja estää väärinkäytöksiä. Julkaisimme myös valeuutisista tiedonannon hiljattain, ja siinäkin pyydetään verkkoalustojen, verkkoalustoja tekemään yhteistyötä keskenään. Mutta on eroja sen suhteen, pidetäänkö ähm, sisältöä laittomana vai laillisena, ja valeuutisia ei voida pitää tällä hetkellä suoraan laittomana. Ja tästä on myös paitsi jos kansallisessa lainsäädännössä näin säädetään. Täytyy paremmin saada tietoa, mitä toimia eri sidosryhmät ovat toteuttaneet, jotta voimme paremmin ymmärtää sen, kuinka näitä välineitä voidaan myöskin väärinkäyttää. Kiitos. Kiitos ja ennen kuin annan puheenvuoron rouva Koratsa Piltille, niin haluaisin toivottaa tervetulleeksi Ruotsin keskustapuolueen naiset. Ja nyt Anna-Maria, ole hyvä. Well, for the first, I really would like to welcome the commission proposal. Kiitos paljon. Minä haluan kiittää komissiota ehdotuksesta. On mitä selvää, että laiton sisältövalioutiset ovat eräs aikakautemme vitsauksista. Kyse on kuluttajan suojasta. Kyse on myös turvallisuusuhkasta. Kyse on siitä, että demokratia rapautetaan ja ennen kaikkea kyse on myös siitä, että suojellaan lapsia verkossa. Olen erittäin tyytyväinen, että täällä on sitouduttu taistelemaan valeutisia vastaan ja on hyvä, että Europol puuttuu myös asiaan. Tietojen julkaisemiseen liittyy suuri vastuu ja IT-teollisuuden on tehtävä enemmän nopeammin ja paremmin, jotta voidaan identifioida, raportoida ja poistaa laiton sisältö. Meillä on oikeudelliset puitteet. Sähköisen kaupankäynnin direktiivi on luonut velvoitteen raportoida, mutta mielestäni tämä ei riitä. IT-teollisuuden on oltava proaktiivisempi, on investoitava innovatiivisiin teknologioihin, panostettava enemmän resursseja, käytettävä vaikkapa DNA, identifioimista, sormenjälkimenetelmiä kuvia varten. Ja PK-yritysten on myös pantava täytäntöön näitä hyviä käytäntöjä käyttää niitä työkaluja, joita on olemassa. Lisäksi on muita välineitä, seksuaalisen väärinkäytön hyväksikäytön direktiivi, josta minä, jos minä olen valmistelija ja myös äh, esittelijä ja myös äh, terrorismin vastainen direktiivi. Tässä on olemassa nämä välineet. Miten komissio näkee täytäntöönpanon? Tekeekö IT-teollisuus tarpeeksi? Kaikissa niissä keskusteluissa, joita terrorismivastaisessa työryhmässä käydään poliisin kanssa, niin ollaan sitä mieltä, että nämä alustat eivät tee riittävästi. Aika on tässä avainasemassa. Laiton sisältö on poistettava riittävän nopeasti, jotta voidaan taistella laitonta sisältöä ja radikalismia vastaan. Minä tuen komission linjausta sen suhteen, että tässä toimitaan itsesääntelyn avulla, kunhan tässä nähdään riittävästi tuloksia. On hyvä, että internetfoorumissa, EU-internetfoorumissa komission kanssa luoda näitä itsesääntelytyökalujen. Lopuksi minä haluaisin sanoa, että olen Ditan kanssa täysin samalla linjoilla, että tässä on oltava hyvä tasapaino. Kyse ei ole siitä, että ollaan rajoittamassa ilmaisuvapautta verkossa. Mutta kuitenkin, mikäli on naisia, tyttöjä, jotka eivät saa heidän kuvia pois netistä kuuteen kuukauteen ja he saavat näitä loukkaavia kommentteja, niin se luo terveysongelmia eristämistä. Olemme nähneet, että naiset, tytöt tekevät itsemurhia verkossa. Joten on tärkeää, että nämä alustat tekevät enemmän. Kyse ei ole ilmaisun vapaudesta. Tämä, nämä ovat uusia, kamalia rikosmuotoja nettikiusaaminen, häirintä, kostoporno, nämä vaikuttavat kokonaiseen sukupolveen naisia ja tyttöjä. Ja minä olen erityisen tyytyväinen, että komissio on sitoutunut seuraamaan tilannetta paremmin ja raportoimaan meille aiheesta. Kiitos sitten komissio. Thank you very much and thank you. Kiitoksia. Kiitos tästä palautteesta aloitteeseemme. Puhuitte siitä, että nettialustoja pitää tehdä enemmän ja nopeammin, ja tästä olemme kaikki samaa mieltä. Ongelma on se, siis enemmän kuin mitä ja parempi kuin mitä, se on kysymys. Näiden arvioiden osalta meillä pitää olla jonkinlainen vertailukohta – ja ongelmamme on se, että avoimuutta puuttuu. Nyt tiedämme, kuinka pitkään joillain alustoilla kestää poistaa laittomia sisältöjä, kuinka paljon ilmoituksia ne saavat, mikä on menettely, mutta näin ei yleensä ole kaikilla alustoilla. Ja on hankalaa saada kokonaiskuvaa ja vertailukelpoisia tietoja näistä asioista. Eli jotta voidaan ymmärtää, onko suosituksista tullut tuloksia ja tehdäänkö enemmän ja nopeammin. Meidän on varmistettava, mihin näitä asioita verrataan. Tällaista palautetta mekin olemme saaneet alustoilta. Eli milloin muist, katsotte, että tekisimme riittävästi itsesääntelyn osalta. Tämä on ihan hyvä asia ottaa esille. Jos vain vaaditaan enemmän ilman yksityiskohtia, niin siitä ei ole apua kenellekään. Jäsenvaltiot, kun ajatellaan internet-alustoja ja käytännössääntöjä, laitonta vihapuhetta, niin jäsenvaltiot haluavat yksinkertaisesti enemmän avoimuutta – meidän täytyy tietää, millaisia kriteereitä alustoilla sovelletaan, kun päätetään, pitääkö sisältö päästään nettiin vai ei, ja mitä mahdollisuuksia käyttäjillä on riitauttaa päätös ja niin edelleen. Sitten sähköisen kaupankäynnin direktiivi. Siellä on mukana raportointivelvollisuus. Tämä ei ihan pidä paikkaansa. Direktiivissä harmonisoidaan poikkeukset vastuu kysymyksissä tietyissä olosuhteissa, mutta ei siellä ole puhuttu mistään ilmoitusmenettelystä, vaan jäsenvaltiot saavat päättää, tehdäänkö näin vai ei. Ja jäsenvaltioidet pitää myöskin miettiä, että jos sisältöjä nopeasti poistetaan, niin joutuuko siitä vastuuseen. Ja myöskin tässä tilanne on hyvin sirpaloitunut joissain jäsenvaltioissa. Lisätään myönteistä vastuullisuutta tapauksiin, joissa ei ole toimittu, ja joissain sitten taas sovelletaan yksityis- tapauskohtaisesti. Ja sähköisen kaupankäynnin direktiivissä oli jo mukana vapaaehtoinen toiminta – ja investoinnit teknologisiin ratkaisuihin jo siihen vaiheessa. Johdotosan kappaleessa on todettu, että vastuujärjestelmää ei missään tapauksessa pidä ymmärtää niin, että se on syy olla toimimatta. Verkkofoorumien pitäisi toimia aloitteellisesti, eli komission toimet ovat samansuuntaisia. Kiitos. I would like to give... Kiitoksia. Ja sitten Reda, olkaa hyvä. Uh, for the presentation. Kiitos paljon asian esittelemisestä. Pahoittelen, että olin hieman myöhässä osallistuessani keskusteluun. Toivottavasti en ole menettänyt asioiden perustelemista, joidenkin asioiden perustelemista. Kuten tiedät, Euroopan parlamentti on tunnistanut tämän toissijaisen vastuun ongelman. Me pyysimme, että direktiivein luodaan sopivat menettelyt. Mutta tässä tämä merkittävin tarkoitusperä oli se, että oikeusvaltioperiaate toteutuu ja että laitonta toimintaa todellakin seurataan. Minä pelkään, että laittoman sisällön poistaminen alustoilta on eräs tärkeä tekijä, mutta se tärkeämpi tekijä ja varsinkin kun puhutaan vakavista rikoksista, terrorismista, lasten hyväksikäytöstä, niin viranomaisten on suoritettava seurantaa. Ja siksi olenkin huolissani, että suosituksissa sanotaan, että alustoja pyydetään poistamaan omien käyttäjäsopimustensa perusteella näitä sisältöjä. Ja minkäli alusta ei joudu koskaan päättämään, onko jokin asia laiton tai ei, ja sitten he peru- poistavat näitä tietoja omien käyttöehtojensa mukaisesti, niin silloin tässä saatetaan poistaa enemmän kuin mikä on laitonta, jotta he eivät tule lain väärälle puolelle. Ja toisaalta viranomaiset eivät koskaan saa tietoa Koratsa Viltin mietinnössä koskien lasten hyväksikäyttöä parlamentti nosti esiin sen, että tietoa jäsenvaltiolta ei saatu koskien kuinka minkälaisiin toimiin ryhdyttiin. Me emme tienneet, mitkä toimenpiteet toimivat ja mitkä ei. Ja tämänhän pitäisi olla kaiken toiminnan pohjana, joka perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen. On tärkeää katsoa, että ovatko ne toimet, johon jäsenvaltiot ryhtyvät, johtavat siihen, että ratkaistaan enemmän rikoksia, eikä ainoastaan siihen, että tämä ongelma ikään kuin lakaistaan maton alle. Ja minun on mietittävä tässä di- terrorismidirektiivi hyväksyttiin hiljattain ja jäsenvaltioiden takaraja aloittaa terroristisen sisällön poistaminen ei ole edes umpeuttunut ja nyt ollaan heti ilmassa uusia suosituksia uutta lainsäädäntöä. Ja olisi mukava tietää, mitkä ovat kannustimina näille verkkoalustoille, mikäli he toimivat omien käyttöehtojensa pohjalta. Miten he kunnioittavat perusoikeuksia. Ei ole mitään rangaistuksia, mikäli poistetaan liikaa sisältöä. Tässä saattaa olla valitusmenettely, mutta mikäli poistetaan kaikki hiemankin hämärä sisältö, niin sitten ollaan varmoja, ettei tehdä mitään väärin. Kuinka voidaan katsoa, että perusoikeuksia todellakin kunnioitetaan? Sähköisen kaupankäynnin regimi on tässä pohjana ja siinä kielletään tämä yleinen seurantavelvollisuus. Toki tässä on velvollisuus huolellisuuteen, he voivat ryhtyä tiettyihin toimiin, että he proaktiivisesti pyrkivät puuttumaan laittamaan sisältöön, mutta näitä alustoja ei voida velvoittaa seuraamaan kaikkea, mitä käyttäjät verkkoon lataavat. Suosituksissa sanotaan, että alustoja suositetaan kuitenkin tekemään näin. Joten tässä voidaan sanoa, että kyseessä ei ole yleinen seurantavelvollisuus, vaan pieni rohkaisu siihen suuntaan. Tuomioistuin on sanonut, että syy sille, että ei ole tätä seurantavelvollisuutta, on se, että alustat saavat rauhassa harjoittaa liiketoimintaa, mutta tässä on myös ilmaisuvapaus ja mm, syynä. Ja olisi hyvä tietää, että suurilla yrityksillä, suurilla internetyrityksillä olisi myös velvollisuus kunnioittaa perusoikeuksia, koska näillä asioilla on niin suuri vaikutus meidän elämämme. Ja lainsäätäjä komissio tässä tapauksessa nostaa esiin, että me emme voi teitä velvoittaa toimimaan näin, koska silloin rikkoisimme perusoikeuksia, mutta rohkaisemme teitä tekemään näin. Mielestäni tässä todellakin poljetaan käyttäjien oikeuksia. Kuinka voidaan katsoa, että vapaaehtoisesti kunnioitetaan perusoikeuksia, vai oletteko te myös sitä mieltä, että yksityisyritysten toimet eivät kuulu tämän ihmisoikeussäikeen puitteisiin? Kiitos tämän komission. Thank you very much. Kiitoksia näistä hankalista kysymyksistä. Olemme samaa mieltä siitä, että ilmoitusmenettely on tarpeen. Ja tässä luotiin kannustimia tällaisille menettelyille. Ei sitovalla tavalla, mutta tämä nyt oli yksi vaihtoehto, jota nyt tarkastellaan. Eli onko tarpeen hankkia horisontaalinen väline, joka kattaa kaikki nämä elementit. Tätä ei vielä ole täysin hylätty, mutta tiedätte varsin hyvin, että ilmoitus- ja poistomenettelyt ovat aika hankalia. Eli pitääkö pyytää, että yritykset poistavat sisältöjä, vaan myöskin, että pitävät ne poissa. Ja sitten tähän liittyy liittyy yleisen valvontavelvollisuuden poistaminen. Artiklassa 15 kielletään se, että jäsenvaltiot velvoittavat valvontaa, mutta se ei estä sitä, etteivätkö palvelutarjoajat voisi harjoittaa valvontaa. Näinhän on tehty alusta pitäen. Se on kaikkien etu, että laittomat sisällöt pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Yritykset käyttävät suodattimia. Ne ovat tulleet jäädäkseen, mutta olemme nähneet, että tarvitaan enemmän avoimuutta ja hallinnointia suodattimien käytön suhteen. Ja täytyy katsoa, miten niitä voidaan soveltaa noudattamalla perusoikeuksia. Kaikkea työtä ei voida jättää verkkofoorumeille ja unohtaa sitten perusoikeuksia, vaikkakin eurooppalaisissa puitteissa yksityiset toimijat eivät joudu noudattamaan perusoikeuskirjaa. Ehkä tämän erilaista Euroopan neuvoston säännöistä ja YKssa, mutta tämä on tilanne, emmekä voi pakottaa yksityisiä toimijoita noudattamaan perusoikeuskirjaa. Meillä pitää olla selkeät oikeudelliset puitteet, jotka auttavat kaikkia toimimaan noudattamalla perusoikeuksia. Ja lainsäätäjällä on vastuuta seurata asiaa. Mainitsitte myöskin laittoman sisällön seurantatarpeen. Se on erikseen mainittu tiedonannossa ja suosituksessa. Kyse ei ole pelkästään siitä, että lakaistaan roskat maton alle, vaan meidän täytyy torjua laittomia sisältöjä, erityisesti kun ajatellaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tai terrorismia. Meidän täytyy löytää syylliset Kyse ei ole pelkästään verkkoalustoista, vaan myöskin jäsenvaltioiden pitää korottaa resursseja. Emme voi sanoa, että jäsenvaltioille ei ole resursseja, että verkkofoorumit, verkkoalustat tekevät tämän työn. Asiassa täytyy tehdä yhteistyötä ja siksi pyydämme, että jäsenvaltiot, viranomaiset ja alustat voivat ottaa yhteyttä johonkin tahoon. Ja näin ne pystyvät tekemään yhteistyötä ja havaitsevat syylliset ja ryhtyvät jatkotoimeen. Avoimuutta tarvitaan enemmän, mitä jäsenvaltiot tekevät näille tiedoille, jos pyydetään vaikka, että alusta identifioi käyttäjän, joka on laittanut sisällön nettiin. Tätäkin asiaa nyt tarkastellaan vaikutusten arvioinnissa. Mutta tässäkin avainsana on avoimuus. Meidän täytyy tietää sekä jäsenvaltiolta että verkkoalustoilta, mitkä menettelyt ovat ja millaisia tuloksia on saatu. Puhuitte myöskin terrorismidirektiivistä. Määräaika menee umpeen syyskuussa ja meillä on jo työpajoja jäsenvaltioiden kanssa, joissa katsotaan, millaisiin toimiin on ryhdytty, jotta voidaan noudattaa terrorismidirektiiviä. Tämän pohjana myöskin sille, kun katsotaan, onko oikealla tavalla harmonisoitu terrorismisisältö, terroristipropaganda ja terrorismirikokset. Ongelmamme on se, että meillä on 27 erilaista käsitystä terrorismista, mutta alustoilla on vain yhden tyyppisiä palveluita. Eli tämä on aika houkuttelevaa soveltaa yksiä sääntöjä eikä 27 erilaista. Sanoitte, että alustoilla ei ole mitään kannustimia noudattaa perusoikeuksia. No jo suurempi avoimuus voisi aiheuttaa mainevahinkoa. Eli että sieltä poistetaan sisältöjä ainoastaan siksi, että sitä ei pidetä. Eli itse sääntelyllä on tässäkin roolinsa, jotta voidaan tehdä selväksi käyttäjille – millaisia kriteereitä alustoilla käytetään, kun siellä havaitaan ei-toivottuja sisältöjä. Kiitos. Kiitos, ja sinä haluat reagoida tähän. Of course I understand, it's easier. Lyhyt seurantakysymys. Ymmärrän, että on helpompi poistaa sisältöä käyttösääntöjen mukaan, mutta Eikö tavoitteena olisi se, että lainsäädännöt ovat lähempänä toisiaan? Mikäli poistetaan käytösääntöjen pohjalta, niin koska tutkinta todellakin alkaa, mikäli koskaan todeta, että sisältö oli laitonta, koska sitä ei poista lainsäädännön pohjalta, vaan näiden ähm, käytösääntöjen mukaan, niin sittenhän tässä nämä alustat eivät koskaan päättele, onko kyseessä laiton sisältö, vaan ainoastaan heidän sääntöjen mukainen sisältö. Minulla olisi esimerkki, jonka avulla voitaisiin kuvailla tilannetta. Minulla on äh, värillinen kaveri, jolla on Twitter-tili, joka suljettiin. Trump-kannattajat alkoivat häiritä häntä ja hän vastasi. Häiritsijät tietenkin ilmoittivat tästä Twitterille ja hänen Twitter-tili sitten suljettiin. Twitter toteaa, että käyttöehtojen pohjalta tämä hyllytettiin tämä tili ei sisällön pohjalta, vaan kokonaiskuvan perusteella. Mikäli tämä tapahtuisi vihapuheen pohjalta, niin tämä voisi mennä oikeuteen ja oikeus voisi todeta, että tässä kyse oli siitä, että rasistit häiritsivät äh, värillistä ihmistä ja sitten voitaisiin tehdä arvo päätös, arvon päätös siitä, kuka tässä olikaan syyllinen. Mutta tähän ei ole minkään näköistä oikaisumahdollisuutta. Ja tämä on mielestäni hyvä esimerkki siitä, kuinka väärin perustein hyllytetään toisen käyttäjätili. Ja sitten toisaalta, kun julkaisee laitonta sisältöä, se jälleen kerran käyttöehtojen perusteella hyllytetään, mutta kyseessä on vakava rikos ja sitten tämä ei joudu edes vastuuseen siitä, että julkaisee laitonta sisältöä. Toisessa tapauksessa toista ihmistä kiusataan ja hänen tili hyllytetään ja toisessa tilanteessa on todella laitonta sisältöä, mutta hän ei joudu edes vastuuseen, koska tässä käyttöehdot ovat väärässä eikä lainsäädäntö. Thank you Kiitos ja vastaus. Just say that... Kiitos. No, voin todeta, että olemme tästä asiasta täysin tietoisia ja tutkimme tätä vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Meidän täytyy nyt selkeästi määritellä, mikä on laitonta ja mikä ei ja mikä on käyttöehtojen vastaista. Oikeusvaltion periaatteen oli selkeä syy siihen, miksi sisältöä poistetaan. Meidän täytyy nyt ottaa huomioon meidän aikaisempi työ. Siinä on jo huomioitu tämä yrittäjä tai yrittäjäkäyttäjät ja sitten yksityiskäyttäjät. Ja tämä, nämä asiat on huomioitu siis käyttöehdoissa tai palvelusopimuksessa, palveluehdoissa. Ja meidän täytyykin nyt tarkastella, että voitaisiinko näitä asioita myös alkaa soveltaa yksityiskäyttäjiin. Ja haluaisin myös mainita, että sekä lapsipornoa koskevassa direktiivissä, että terrorismidirektiivissä on artiklat, joissa kehotetaan jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin laittoman sisällön poistamiseksi. Ja myöskin pyydetään näiden toimenpiteiden oikeudellista valvontaa. Eli aina pitäisi olla mahdollisuus kääntyä tuomarin puoleen ja sit riitauttaa lait, päätös, jolla, jossa tämä sisältö on katsottu laittomaksi. Kiitos ja sitten siis. Kiitoksia, anteeksi, että saavuin myöhässä. Niin, sosiaalinen media ja muut. Ne ovat yhä keskeisempiä taloudessa ja sosiaalisessa elämässä, mutta tähän liittyy myöskin sääntelyhaasteita, erityisesti kun ajatellaan laitonta sisältöä. Pidän hyvänä komission suosituksia, joilla tartutaan laittomaan verkkosisältöön. Ja tässä on myöskin pääperiaatteita, jotka täytyy ottaa huomioon jäsenvaltioissa ja yrityksissä, jotta voidaan torjua laitonta sisältöä verkossa. Meidän täytyy selventää, mikä on laitonta ja laillista netissä sisällöt, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, laiton vihapuve, kaupalliset huijaukset, tekijänoikeuksien loukkaukset. Sitten täytyy miettiä, millä tavalla toimitaan laittoman sisällön osalta ja miten ilmoitetaan laittomasta sisällöstä. Täytyy katsoa, miten poistetaan laitonta sisältöä. Meillä pitää olla avoimuutta, raportointimenetelmiä, Nettialustojen pitää tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Pidän hyvänä sitä, että pitää vähentää terrorismin sisällön jakkailua netissä. Tällaista sisältöä ei tarvitse hyväksyä ollenkaan, tai se voidaan poistaa vuoden, äh, tunnin sisällä sen jälkeen, kun siitä on ilmoitettu Europolille. Myöskin pitää netistä poistaa laitonta sisältöä, mutta tässä pitää olla selkeät säännöt, meillä pitää olla oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta, ja meidän on noudatettava tämänhetkisiä laillisia menettelyitä. On varmistettava, että kun sisältöä poistetaan, on myöskin turvalausekkeita, joilla taataan, että kansalaisten perusoikeuksia kunnioitetaan. Meidän pitää jäljittää laittomien sisältöjen siirrot, mutta samanaikaisesti on keskeistä, että mekanismi ei puutu yksi, yksityisyyskysymyksiin. Meidän on löydettävä tasapaino. Yhtäältä pitää torjua laittoman sisällön jakelu ja toisaalta pitää kunnioittaa ihmisten oikeuksia ja tietosuojaa. Meidän täytyy toimia tehokkaammin näissä kysymyksissä ja komission suosituksissa annetaan prioriteetti itsesääntelylle alan toimijoiden tasolla – ja meidän täytyy vahvistaa myöskin ilmoitus- ja poistamismenettelyitä, mutta komissio ei halua uudistaa horisontaalista menettelyä, enkä ole varma, että tällaiset yksittäiset toimet ovat riittäviä, jotta voidaan torjua laitonta nettisisältöä. Meidän täytyy keskittyä ennaltaehkäisyyn, meidän täytyy hoitaa ongelmia ennen kuin ne päätyvät nettiin. Meidän täytyy myöskin paremmin jakaa hyviä käytänteitä yksityisten tahojen ja jäsenvaltioiden välillä. Meidän ei pidä alialivioida näitä kanavia ja kampanjoita, koulutusta sekä lapsille tai aikuisille. Meidän täytyy puuttua esimerkiksi kostopornoon ja ehdottomasti pitää puuttua valeuutisiin. Meillä pitää olla lainsäädännöllisiä välineitä, joilla voidaan ilmoittaa ja rajoittaa valheellisia uutisia ja sisältöjä, jotta kuluttajat tiedävät, millaista sisältöä he käyttävät. Eli meillä pitää olla selkeämmät säännöt vastuukysymyksistä, jotta verkkotoimijat pystyvät kantamaan vastuunsa ja pystytään lisäämään oikeusvarmuutta ja luottamusta. Sääntely netissä on tärkeää, jotta voidaan torjua laitonta toimintaa. Ja me emme voi luottaa pelkästään itsesääntelyyn. EU rakennettiin perusoikeuksille, demokratialle ja oikeusvaltioperiaatteelle. Ja tässä hengessä meidän täytyy varmistaa, että kun meillä täytyy olla riittävät menettelyt, mutta emme kuitenkaan loukkaa ihmisten oikeuksia. Me puhumme hyvin voimakkaasti Cambridge Analytica-tapauksessa. Olimme huolissamme yrityksistä, jotka omistavat verkkosisältöä. Ja meidän pitää olla hyvin varovaisia, kun vedetään tämä linja tähän. EU-jäsenvaltioiden ja yksityisten tahojen pitää tehdä yhteistyötä myös muiden viranomaisten kanssa. Meidän pitää olla aloitteellisia ja tehokkaita ilman, että menemme liian pitkälle. Uh, Kiitos. Ja ennen kuin annan komissiolle vielä puheenvuoron, Haluaisin antaa puheenvuoron Koratsa Biltille. Kiitos. Ihan lyhyesti, en oikein, olin vähän hämmentynyt, kun kuulin komissioni. Sanotaan, että komissio menee tiukempaa lainsäädäntöä kohtaan, ja sitten toisaalta sanotte, että alustyön ei pitäisi tehdä enemmän kuin on tarpeen. Ja mielestäni teidän pitäisi todellakin tehdä selväksi alustoille jatkossakin, että niiden täytyy tehdä enemmän. Fyysistä rikosta ja verkkossa tapahtuvaa rikosta täytyy kohdella samalla tavalla. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö hyväksikäyttö, lapsiporno, se on vain liikaa. Ja nyt on asioita, joita ei pidetä ehkä laittomana tai rikoksena, tällainen häirintä tai naisiin kohdistuva muu kohtelu, niin se täytyy tehdä selväksi. Ei sitä suvaita. Meillä on parlamenttina todellakin tärkeä rooli puhemies Tajani on puhunut tästä, miten voidaan suojella tietojamme ja turvallisuuttamme ja meidän täytyy tehdä jatkossakin näin ja alustojen täytyy toimia nopeammin ja paremmin. Kiitos. Kiitos ja sitten vielä komissiolta loppupuheenvuoro. Kiitos. Last words. Um... Nämä viimeiset sanat kuulostavat äh, oikein totisilta. Olen pahoillani, että minä en puhunut riittävän selkeästi. Ei kyse ole siitä, etteikö meidän pitäisi vaatia heiltä enemmän, vaan kyse on siitä, että annetaan selkeät ohjeet, selkeät vaatimukset. Meidän on tiedettävä, mitä me pyydämme. Enemmän on hyvin abstrakti, nopeammin on hyvin abstrakti sähköisen kaupankäynnin direktiivissä on pyyntö, että nopeasti poistetaan laiton sisältö. Saksassa vihapuhe poistuu 24 tunnissa, kahdessa tunnissa koskien terroristista puhetta. Minuutti on liian pitkä aika. Meidän on annettava myös selkeyttä, jotta voimme tarkistaa, onko todellakin noudatettu ohjeita. Mikäli me vaadimme yrityksiltä enemmän, mutta me emme aseta selkeitä tavoitteita, niin on vaikea todeta, onko onnistuttu siinä, mitä on pyydetty. Me olimme sitä mieltä, että Kyllä tässä on vaadittava edelleen enemmän. En minä yritän sanoa, että ei pyydetä mitään, tämä on hyödytöntä kuten tiedonannossa ja suosituksissa vaikutusten arvioinnissa näkyy, niin tässä on komissiolle erittäin vahva sitoumus jatkaa, että me vaadimme alustoilta sitä, että he ovat ikään kuin portinvartioina internet-sisällölle. Ja pyydämme, että he noudattavat, Että emmekä me halua, että he näistä vastuistaan laistaisivat, mutta meidän on myös taattava oikeusvarmuutta, mikäli pelin säännöt eivät ole selvät. Silloin ei tiedä, paraneeko tilanne vai ei. Mitä tulee näihin muihin puheenvuoroihin, niin ei minulla ole mitään lisättävää. Kaikki varmasti olemme yhtä mieltä. Tämä on kuitenkin vaikea tehtävä siten, että me estämme laittamaan sisällön päätymisen nettiin ilman, että estämme käyttäjiä julkaisemasta. Tämä on tämä tasapaino, mikä meidän on saavutettava tämän asian tiimoilta. Kiitos paljon. Kiitos siitä, että tulitte paikalle ja vastasitte kaikkiin kysymyksiin. Nyt tämä esityslistan kohta on käsitelty ja menemme nyt aamun viimeiseen aiheeseen vaihtoehtoisten polttoaineen infrastruktuurin käyttöönotto Euroopan unionissa. Ja tässä kyseessä tarkistusten käsittely ja Matthias van Mittenborg on siinä esittelijä. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Niitä on yhteensä 34. Ja nyt näissä tarkistuksissa ei ole nähtävissä suuria mielipideeroja poliittisten ryhmien välillä, ehkäpä pieniä nyansseja liittyen siihen, mikä asema viranomaisilla pitäisi olla vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön otossa. Viranomaisia kehotetaan toimimaan tässä ja siellä on mukana tiettyjä asioita, jotka sitten otan mukaan kompromissitarkistuksiin. Puhun tästä varjoesittelijöiden kanssa hieman myöhemmin. Esityise, erityisesti markkinoille pääsy on tärkeää ja täytyy myös katsoa, mitä, miten markkinoita voidaan hyödyntää ja miten uutta teknologiaa voidaan hyödyntää. Markkinat tarvitsevat riittävästi liikkumavaraa, jotta ne voivat innovoida vaikkapa sähköisten infrastruktuurien alalla, miten otetaan erilaista, erilaisia verkostoja käyttöön, uusien tai uuden tyyppisten polttoaineiden osalta. Ja me käymme yhdessä kompromissitarkistuksia läpi tänään ja yritämme saada sellaisen rakenteen tähän, joka, jonka ansiosta voimme viedä tavoitteita eteenpäin vaihtoehtoisissa polttoaineissa. Eh, daar hebben we ambitie voor nodig. Het gaat in Kyse on toimintasuunnitelmasta ja meidän täytyy arvioida sitä kunnolla ja miettiä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuureja. Ja meidän täytyy myöskin saada luotettavaa tietoa latauspisteiden saatavuudesta. Ja kolmas asia liittyy maksujärjestelmien yhteensopivuuteen. Ja kaikki tämä vaatii rahoitusta, ja komission ja EUn ja jäsenvaltioiden ja myöskin yksityissektorin täytyy olla tässä rahoituksessa mukana. Ja lopuksi sanoisin vielä, että meillä täytyy olla kunnollisia, kattavia neuvoja. Ja tällä tavalla voimme päästä hiukan eteenpäin. Kompromissien suhteen minulla ei ole suurempia ongelmia ja kohta äänestämme ja lopuksi haluaisin vielä kiittää Paraskeivia ja Svetlamaa ja sihteeristöä. He ovat olleet erittäin hyviä kompromissien laadinnassa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja nyt olisi varjoesittelijöiden vuoro. En näe täällä EPPn varjoesittelijää. Sinä olet SN varjoesittelijöiden ole hyvä. E Kiitos ilman EPPtä ja SDtä varmasti saamme paketin kasaan keskenämme. No, vitsit vitsinä, kiitän esittelijää hyvästä työstä, kiitän komissiota tästä toimintaohjelmasta, koordinaatio EU-tasolla ja avoimen kuluttajaystävällisen tiedon välittäminen on tärkeää, että me viemme eteenpäin muuta kuin lainsäädäntömenettelyä. Meidän on saatava tämä, tämä markkina johtoiseksi kuin pakolliseksi menettelyksi ja tämä heti alkumetreiltä lähtien. On tärkeää, että tässä mennään teollisuus edellä, mutta on tärkeää myös kuluttaja- ja käyttökuviot ovat tiedossa. Me emme tiedä, miten sähköautojen suhteen tämä kuvio tulee toimimaan ja mihin minne investointeja tarvitaan. Joten tässä on syytä olla varovainen, että tässä on moderni versio näistä teistä, jotka eivät johda minnekään. On tärkeää, että on älykäs tapa kehittää infrastruktuuria, varsinkin näille älyajoneuvoille. Ja tässä on myös subsidiarisuus, subsidiariteettiperiaatteen aatteeseen mm, liittyvä kysymys komissio tasolla vai pitäisinkö tässä äh, luoda kannustimia jäsenvaltioille, että he luovat oman infrastruktuurin. Jäsenvaltioita olisi rohkaistava tekemään mahdollisimman paljon itse, mutta yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että komission ja esittelijän lähestymistapa on ansiokas. ECR toki kysyy, miten nämä rahoitetaan nämä hankkeet hankkeet, investointeja tarvitaan nimittäin merkittävästi. Ja vielä ei ole selvää, tullaanko ja voidaanko nämä rahoittaa veronmaksajien kukkarosta. Olen perehtynyt kompromisseihin. Ne heijastavat mielestäni hyvin ryhmien näkemyksiä. Uskon, että saamme erittäin hyvän lausunnon, jota valtaosa ryhmistä tukee. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja sitten Matias. Niin sanoisin vain, että olet laatinut ilmeisesti hyvän lausunnon ja sinulla on ilmeisesti vielä joitain huomioita tässä lopuksi. I to, uh, uh the shadow rapporteur in English uh, makes it... Uh... No sitten vastaan englanniksi. Varjostelijalle ei tarvitse odottaa tulkausta. Eli kiitoksia näistä kommenteista Dalton ja puheenjohtajalle myöskin. alkuperäisessä lausuntoluonnoksessa totesin, että kannustan komissiota arvioimaan tämän vuoden aikana, onko maksupalveluiden yhteen toimivuus parasta varmistaa lainsäädännöllisellä tai muulla kuin lainsäädännöllisellä toiminnalla. Eli haluan jättää tämän avoimeksi. Meidän ei pidä estää markkinoiden innovointia, jos on mahdollisuuksia varmistaa maksupalveluiden yhteensopivuus markkinapohjaisilla ratkaisuilla, niin totta kai pitäisin sitä hyvänä. Tämän kohdan takana on se ajatus, että haluan välttää tulevaisuudessa tilaisuuden, jota voitaisiin verrata tilanteeseen puhelinmarkkinoilla. Siellä oli verkkovierailuja ja meidän piti puuttua asiaan, jotta voitiin varmistaa kuluttajien etu ja että kaikki on nyt säännelty oikealla tavalla komissio nimenomaan halusi jättää avoimeksi tämän mahdollisuuden, että on muita kuin lainsäädäntötoimia, koordinoidaan vaikka yksityisiä tai julkisia toimia. Ja siksi olen ottanut tämän mukaan lausuntoon ja haluan pitää tästä kiinni. Eli voin rauhoittaa teitä. En halua vaatia mitään lainsäädäntötoimia tässä alkuvaiheessa. Ja sitten toinen huomiosi, eli rahoitus. Mehän tiedämme, erityisesti kun ajatellaan julkisia latauspisteitä. Niihin tarvitaan paljon julkista rahoitusta. Ne ovat julkisesti käytettävissä ja aina niistä ei saada voittoa, kun investoidaan uudelleen latauspisteisiin. Julkisia varoja on käytössä. Joskus olisi hyvä tarjota verokannustimia sähköautojen ostajille. Eli kun ajatellaan toimintasuunnitelmaa, niin meidän pitää sijoittaa juuri näihin asioihin. Ja siksi pyydämme, että tämä otetaan huomioon, kun keskustelemme seuraavista monivuotisesta rahoituskehyksestä, koska tiedämme, että jollain tavalla lisärahoitusta tarvitaan. Ja täytyy korostaa, että kyse ei pidä olla pelkästään julkisesta rahoituksesta, koska monet latauspisteet, joita rakennetaan esimerkiksi yritysten lähelle tai kotin lähelle. Jos teillä on sähköinen auto, niin totta kai tällaiset pisteet on yksityisesti rahoitettuja. Eli toivottavasti vähän rauhoittelin teitä ja kiitos tuestanne. Thank you well. Um, and I see here... Kiitos oikein paljon. Lausuntoluonnoksen hyväksyminen on seuraavassa kokouksessamme kesäkuussa. Toivotan hyvää lopputyöskentelyä. Nyt tämä aamupäivän kokous on päättynyt ja palaamme sitten